Buongiorno a tutti. Hyvää päivää kaikille. Esityslistan on kollegojen asiakirjoissa. Jos mitä kommentteja ei ole, niin sitten esityslista voidaan varmaankin hyväksyä ilman muutoksia. Tänään Meillä on tulkkaus kaikille jäsenten kielelle sekä Envi- että Itre-valiokunnan jäsenten kielille. Tervetuloa kovasti kaikille kummankin valiokunnan jäsenille, jotka tule, tekevät yhteistyötä tämän tärkeän mietinnön parissa. Olen iloinen eh, tästä hyvästä yhteistyöstä jota on kaikkien niiden kesken, jotka ovat tätä mietintöä olleet mukana laatimassa ja eh, töitä eh, järjestelleet. Erityisesti eh, olen iloinen yhteistyöstä kollega Groten kanssa ja esittelijöiden kanssa. Yhteiskokous ovat, kokoukset ovat aina, kuten tiedätte, sellaisia, että Niitä johtavat kummatkin puheenjohtajat ja ää, me olemme nyt sopineet, että ää, aina vuoroin olemme me puheenjohtajan viime kerralla. Edustaja Groote oli puheenjohtaja tällä kertaa, minä toimin puheenjohtajana ja ennen kuin aloitamme työt ja annan puheenvuoron äh, muista esityslistan kohdista. Ehdottaisin myös, että hyväksyimme äh, pöytäkirjan seuraavasta kokouksesta, nimittäin 26. syyskuuta 2013. Senkin löydätte asiakirjoistanne. Jos mitään kommentteja ei ole, niin sitten pidän sitä hyväksyttävänä annan puheenvuoron kollega Grootelle, jos hän haluaa puhua ennen kuin työt alkavat. Ihan lyhyesti. Mielestäni tämä toimi oikein hyvin viime kerralla tämä yhteistyömme ja näin varmasti jatkossakin. Niin, että löydämme kompromisseja ja päivän päätteeksi sitten äh, sellaisen Euroopan parlamentin kannan, joka on hyvin tasapainoinen ensi vuonna 2014 myös julkisuudessa. Me varmasti olemme se toimielin, joka julkisuudessa voi esitellä oman yhteisen kantansa ja meidän täytyisi nyt huolehtia siitä, että meidät toimielimenä todella nähdään ja meitä kuullaan ennen Euroopan parlamentin vaaleja jotka ensi vuonna on. Meillä on tässä erinomainen tiimi. Tähän voisi melkein tottua, eikö totta puheenjohtaja? Grazie, grazie, presidente. Kiitoksia, kiitoksia puheenjohtaja. Nyt aloitamme työt. Te tiedätte, että meillä on käytössämme kaksi tuntia tätä keskustelua varten. Kymmenen minuuttia kullekin esittelijälle ja sitten viisi minuuttia kaikille varjoesittelijöille ja sen jälkeen kaksi minuuttia muille, jotka haluavat puheenvuoron ja jotka voivat nyt jo pyytää puheenvuoroa. Nyt annan puheenvuoron Andelvolle Envista. Kymmenen minuuttia, olkaa hyvä. Merci, madame la présidente. Kiitos, puheenjohtaja. Arvon kollegat, te kaikki olette saaneet minun ja Zimanskin laatiman tekstiluonnoksen. Artiklan 51 pohjalta olemme toimineet tässä yhteistyössä. Kyse on kompromisseista, joka tänä päivänä on teille esitetty. Tarkistukset täytyy jättää viimeistään 12. marraskuuta. Toivottavasti tekstin kavulla pystymme vastaamaan viiteen suuren haasteeseen. Kuinka taloudellisesti tehokkaalla tavalla päästään hiilidioksidipäästöjen osalta tavoitteeseen, kuinka voimme hyötyä suurimmalla mahdollisella tavalla niistä mahdollisuuksista, jotka syntyvät tämän haasteen vuoksi, kun tarkastellaan työpaikkoja ja taloudellista toimintaa meidän mantereellamme kilpailukykyä. Kolmanneksi, kuinka vastaamme nopeasti ilmastohaasteeseen siten, että voimme hyötyä tilanteesta teknologian kehittymisen ja kilpailukyvyn parantamisen kautta ja kuinka vientimaiden suunnalla pystymme hyödyntämään meidän potentiaalimme, kun tarkastellaan uusiutuvaa energiaa, esimerkiksi tehokkuutta ja kuinka voimme varmistaa sen, että yrityksemme, pk-yrityksemme erityisestikin ja kansalaisemme voivat hyötyä siitä, että samalla kun pyritään niin toimiin, maailmanlaajuisesti kilpailukykymme kasvaa ja taloutemme kohentuu varmista, haluan varmistaa, että hyödyt ovat mahdollisimman suuret, silloin kun pyrimme tavoitteisiin. Ja nyt parlamentin täytyy selkeästi ottaa kantaa ennen kuin parlamentti antaa valkoisen kirjansa tammikuussa ja ennen kuin neuvosto kokoontuu maaliskuussa. Tämä tarkoittaa sitä, että meillä täytyy olla kokonaisvaltainen kuva ja mahdollisimman objektiivinen kuva siitä, mitä tämä nykyinen ilmastopaketti tuo mukanaan, mitä hyviä ja huonoja puolia siinä on ja kuinka mallia pitäisi muuttaa. mielestäni suurimmat ongelmat ilmastopaketissa liittyvät lähinnä asiaan, josta puhuttiin ensimmäisessäkin keskustelussa. Kyse on kansallisesta tukipolitiikasta. Siinä on kaikkein suurin ongelma uusiutuvan energian muotojen kohdalla. Uusiutuvan energian on investoitu merkittävästi ilman, että otetaan huomioon ne vaikutukset, joita tällä politiikalla, tukipolitiikalla on vaikuttavuuden ja tehokkuuden ja lopputulosten kannalta. Voidaanko tätä, näitä energiamuotoja jatkuvasti tukea ilman, että muiden energiamuotojen tuottamisen kannalta syntyy epäreilu tilanne. Esimerkiksi maakaasu minun maassani tietystikin saastuttaa, mutta siellä kaikkein saastuttavin energian tuotantomuoto. mutta uusiut energian tukemisesta saattaa olla haittaa kaasun tuotannolle. Tänä päivänä täytyisi varmistaa jonkinlainen teknologian neutraalius. Eikä me voi enää hyväksyä sitä, että uusiutuvaa jatkuvasti vain tuetaan. Minun mielestäni olisi erittäin ikävää, mikäli tässä uusiutuvien kohdalla tavoite asetetaan kyseenalaiseksi siksi, että kansallisessa tukipolitiikassa mättää. Meidän täytyy selvet- sel- selkeyttää tätä kansallista tukipolitiikkaa ja saada enemmän johdonmukaisuutta aikaan tarttua puutteisiin ja korjata ne. Ja johdonmukaisuutta jäsenvaltioiden kesken tarvitaan. Joskus jäsenvaltiot aivan liikaa tukevat fossiilisia polttoaineita. Mitä ilmastopakettiin tulee? Tässä on kolme tavoitetta. Uusiot energiat, hiilidioksidipäästöt, energiatehokkuus. Tässä vaiheessa meidän pitäisi paljon läheisemmin analysoida sitä, miten nämä tavoitteet kulkevat käsikädessä, miten vaikuttavat toisiinsa, miten edistystä saadaan aikaan. Siten, että otamme huomioon näiden toimien yhteisvaikutukset, olipa sitten kyse energiatehokkuudesta tai uusitoista energiamuodoista. Ilmastomaketissa energiatehokkuus ja sen parantamisen potentiaali on aliarvioitu. Siksi se antaa enemmän painoarvoa. Energiatehokkuuden pitäisi tänä päivänä olla kerta kaikkiaan tärkeimpänä osana tulevassa ilmastopaketissa ja energiapaketissa. Ja sitten kilpailukyvystä toteaisin, että niin kauan kuin energian saantivarmuus ei ole kunnossa ja sen merkitystä ei ole riittävästi pantettu ja se on suorastaan jätetty lapsipuolen asemaan nykyisissä kehyksissä. Tässäkin pitäisi parantaa jäsenvaltioiden yhteistyötä, tiedonvaihtoa. Tähän palaan myöhemmin. Ja nykyisessä kehyksessä ja kun tarkastellaan vuoden 2030 tavoitteita, täytyisi varmistaa, että yritykset ja teollisuudet ja sijoittajat saavat vakaan toimintaympäristön, vakaita vastauksia kysymyksiin ja pitkän aikavälin suunnittelun varmuutta. Yhtäkkiä ei saa ryhtyä muuttamaan lainsäädäntöä, koska toimijat tarvitsevat varmuutta. Ja kun tehdään päätöksiä, päätöksen täytyy olla pitkän aikavälin päätöksiä ja sitoumuksia, koska Muuten saattaa syntyä epävarmuutta. Ja kaikki, mitä on tähän asti saatu aikaan, saattaakin sitten lakata toimimasta. Ne sektorit, jotka luovat eniten työpaikkoja, saattavat olla sellaisia, että niillä on energia, energia, suurta energian käyttöä. Ja saattaa olla, että mikäli teollisuuden alat kärsivät tästä, menee merkittävä määrä työpaikkoja samalla. Melkein 30 prosenttia tulevina vuosina saattaa olla työpaikkoja uhattuna. Ja 2030 vuoteen mennessä, mikäli riittäviä investointeja ei tehdä, saattaa työpaikkoja menetään vielä enemmän. Minun mielestäni meidän pitäisi näitä kolmea sitovaa tavoitetta pitää silmällä. Näitä pitää olla sitovia tavoitteita. Ja monia parannuksia tarvitaan, että järjestelmä saadaan kuntoon ja epäjohdonmukaisuudesta päästään eroon, eikä hiilidioksidipäästöt, energiatehokkuus ja uusiutuvat energiat, monta kolme tavoitetta, Näiden avulla me voimme puolustaa kilpailukykyämme, koska näillä aloilla on hyvin paljon teknologian kehityksen ja työpaikkojen luomismahdollisuuksia. Ja kilpailukykyä voidaan pitää tällä tavalla yllä. Ja tuottavuus ja kilpailukyky yritysten kohdalla täytyy enemmän ottaa huomioon politiikassamme, politiikassa ja ilmastopolitiikassa. Ja samalla kun ympäristöhyötyihin päästään, täytyy pitää kiinni myöskin näistä muista tavoitteista ja täytyy selkeästi ottaa huomioon niiden päätösten vaikutukset kilpailukykyyn, joita tullaan tekemään. Mitä tulee sitten päästöjen vähentämiseen? Kyllä meidän pitää peräkuuluttaa uusiutuvan energian käyttöä, tämä on aivan totta, mutta kun tarkastaa maita kuten Saksaa, siellä on kehitetty hyvinkin nopeasti uusiutuvan energioiden tuotantoa. Ja energiapalettia tarkastellessa uusiutuvan osuutta pitäisi pyrkiä kasvattamaan, mutta kansalliset tukitoimet täytyy ottaa tarkemman syynäyksen kohteeksi. Sitten energiatehokkuus. Tämä on ilmastopolitiikan, energiapolitiikan kulmakivi. Joitakin lukuja tähän yhteyteen. Eurooppa on suurin energiantuoja maailmassa. Ja kun tarkastellaan tilannetta vuonna 2030, 94 öljystä ja yli 80 prosenttia kaasusta tuodaan Eurooppaan. Ikävä, että emme voi itse käyttää, hyödyntää energiantuotantopotentiaalimme. Ja kun tarkastaa energiatehokkuutta ja maailmanlaajuista tilannetta, 10 prosenttia vuodessa tilanne on muuttunut parempaan suuntaan, mutta energiatehokkuutta pitäisi parantaa 20 prosenttia vuoteen 2020 mennessä. Tällä, äh, tämä vastaa 500 000 tuulimyllyä esimerkiksi. Nyt meidän pitää kaikkien pyrkiä parantamaan yhteistyötä ja tiedonvaihtoa jäsenvaltioiden kesken eurooppalaisilla sisämarkkinoilla ja kansallisten verkkojen yhteydessä. Kansalliset verkot täytyy paremmin yhdistää toisensa. Voin antaa tästä esimerkin. Benelux-maata, Saksa ja Ranska ovat, luivat 2005 vuonna foorumin, energiafoorumin. Tuon foorumin yhteydessä voidaan keskustella ja tehdä yhteistyötä kaikkien osapuolten ja sektoreiden kesken jotka toimivat tällä, tällä alalla. Joten voidaan luoda alueellinen sähköverkosto, joka koskee suurta osaa Länsi-Eurooppaa. Miksi emme voisi luoda käyttää tätä aloitetta hyväksemme mallina ja laajentaa tätä toimintaa ja parantaa yhteenkuuluvuutta jäsenvaltioiden kesken sähköverkkojenkin osalta. Täten voisimme parantaa energian toimitusvarmuutta. Samalla voidaan vaihtaa tietoa. Ja tiedon pohjalta voidaan sen tehdä päätöksiä, jotka koskevat sekä omaa maata että naapurimaita. Ja sitten päästökaupasta. Olenkin vakuuttunut siitä, että meidän täytyy tulevaisuudessa pyrkiä välttymään tällaista yksittäisestä ratkaisusta, kuten backloading ratkaisusta, vaan pikemminkin täytyy toimia rakentavasti. Ja kun tarkastan hiilen hintaa, meidän täytyy luoda automaattinen korjausjärjestelmä, joka ottaa huomioon taloudelliset olosuhteet ja energiatehokkuuden ja uusiutuvat energiat. Tässä on hyvin monia avainkysymyksiä, joista voisin puhua pidempäänkin, mutta nyt vielä lopuksi asia, jota en vielä maininnut tavoitteista. Hiljattain äänestettiin mietinnöstä, joka oli täynnä lukuja. Olen aina toivonut, että kerrankin kaikki nämä luvut ja prosenttiluvut eivät piilottaisi taakseen tarvetta lähettää selkeä viesti ulospäin, joka liittyy meidän strategiamme ja kunnianhimomme tasoon ja siihen, kuinka tärkeässä asemassa pidämme tätä politiikkaa. Kiitoksia kollega Delvu ja seuraavaksi kollega Szymanski. Myślę, że e, zupełnie dobrze widać, e, także po tym wystąpieniu, które właśnie Kiitoksia. Voimme nyt sen jälkeen, mitä kollega on tässä esitellyt, nähdä oikein hyvin, että meillä on edustaja Delvon kanssa samat huolenaiheet me kummatkin haluaisimme siirtyä alhaisen hiilen talouteen kustannustehokkaalla tavalla. Emme halua, että taloudet kärsivät tästä liian suuresta taakasta. Olemme myös kummatkin kiinnostuneita työpaikasta ja kaikkia teollisuuden haaroja on suojeltava. Ja me myös kummatkin olemme kiinnostuneita energiaturvallisuudesta ja siitä, että pystyisimme vähentämään riippuvuutta energian tuonnista. Me olemme myös kiinnostuneita hyvistä energian hinnoista. Ne vaikuttavat talouden kilpailukykyyn ja hintojen on laskettava. Kysymys kuuluu, miten tämä toimii. Olen vakuuttunut siitä, että kustannustehokas siirtyminen alhaisen hiilidioksidipäästöjen talouteen ei tule tapahtumaan mm, niin yksinkertaisesti haluaisimme, haluaisin sanoa, onko kustannustehokasta vaatia kolmea valtiota äh, tekemään samaa asiaa, kun on kyse äh, työpaikkojen luonnemisesta on helppo ähm, äh, puhua ähm, siirtymä, yksinkertaista siirtymästä vihreisiin työpaikkoihin, mutta tämä ei ole niin helppoa, kun katsomme tilastoja, niin näemme, että jopa optimistisemmat ennusteet vihreistä työpaikoista ää, tarkoittavat ehkä noin kahdesta kolmeen miljoonaan työpaikkaa, mutta energiatalous, energiaintensiivinen talous antaa työpaikan 20 miljoonalle työntekijälle, eivätkä nämä ole jakautuneet tasaisesti sektoreiden välille. Tämä on 10 prosenttia vanhoissa jäsenvaltioissa ja 20 prosenttia uusissa jäsenvaltioissa, joten valtaisa äh, ihmisten siirtyminen alhaisen hiilen talouksiin ei tule onnistumaan. Meidän täytyy ajatella riippuvuuttamme äh, ulkomaisesta tuonnista mutta tämä ei rajoitu pelkästään uusiin tuviin energiamuotoihin. Meillä Euroopassa on rajoitettu pääsy tähän näihin lähteisiin. Myös markkinat eivät ole tottuneet tällaisiin energianlähteisiin. Tämä saattaisi itse asiassa tarkoittaa, että jossain vaiheessa maksaisimme vähemmän kumppaneillemme Persianlahden maissa, koska ne pystyisivät ehkä alentamaan hintojaan meille. Alhaisemmat energian hinnat ovat useiden eri toimien tulos. Jos haluamme keskeyttää tämän huonon tendenssin, joka haittaa nyt talouttamme. Meidän on tehtävä kolme asiaa. Meidän on keskityttävä ilmastopolitiikkaan tavalla, että se äh, kuvastaa äh, talouksiemme tilaa täällä Euroopassa mm, eikä pelkästään täällä. Meidän on katsottava, millaisia taakkoja esimerkiksi Brasilia, Intialla, Kiinalla ja Yhdysvalloilla on, koska ennemmin tai myöhemmin me tulemme olemaan sitoutuneet näihin maihin kattavin kauppasopimuksiin, joten meidän on katsottava asiaa maailmanlaajuisesti. Meidän osuutemme maailmanlaajuisista päästöistä on varsin vähäpätöinen ja se tulee todennäköisesti vielä laskemaan joten mielestäni meidän täytyy luopua tästä unelmasta, jonka mukaan EUn yksipuolinen toiminta tulee muuttamaan koko maailman. Ei, ilmastoongelma on globaali ongelma. Ja toinen elementti on se, että käytetään poliittista potentiaalia ja ähm, ollaan esimerkkinä. Olemme puhuneet esimerkkinä olemisesta aivan alussa, kun loimme tämän politiikan. ja Me toivomme, että EUn ilmastopolitiikan menestys tuo perässään muita, jotka haluavat seurata meitä, mutta uskon, että tänä päivänä on selvää, että kukaan ei itse asiassa halua tai yritä seurata meitä. Tämä on se syy, miksi kukaan ei tällä hetkellä ole tyytyväinen tämänhetkiseen tilanteeseen, koska tämä politiikka ei ole täyttänyt kenenkään toiveita, siksi sitä olisi muutettava perustavanlaatuisesti. Tarvitsemme vakaita sääntöjä. Tällä hetkellä ei ole vakaita sääntöjä investoijille Euroopassa. Tietenkään tämä ei koske pelkästään ilmastopolitiikkaa, ei, vaan on paljon muitakin toimia, jotka aiheuttavat sen, että investoijien on vaikea investoida energia-alaan, koska säännöt muuttuvat äh, yhdestä päivästä toiseen. Mutta ilmastopolitiikka on yksi niistä elementeistä, jotka pelottavat investoijia, koska he äh, eivät tiedä, miten hinnat muuttuvat ja onko kustannustehokasta investoida energiaan vai ei on ollut hyvin huonoja esimerkkejä menneisyydestä joissa on yritetty muuttaa sääntöjä kesken pelin, esimerkiksi päästökauppajärjestelmä. Tämä oli huono esimerkki, että ensin annettiin julkisia määrärahoja uusiutuville energiamuodoille, jotta ne valtiot, joilla ei ole kriisin aikoina rahaa, pystyisivät muuttamaan omaa politiikkaansa radikaalisti. Niiden täytyy todellakin yön yli muuttaa politiikkaansa. Ja tämä oli huonoksi in, huono asia investoijille, koska investoijat olivat ajatelleet, että pystyvät luottamaan Euroopan unioniin ja yhtäkkiä eh, menettivät tuken, tuen monissa maissa. Toinen kysymys on energian hinta. Eh, tietenkin eh, ilmastopolitiikka ei tästä voida syyttää, mutta se on kuitenkin tekijä, joka on nostanut energian hintoja liian korkealle Euroopassa ja meidän on ratkaistava tämä ongelma ei vain siksi, että kansalaiset ja yrittäjät eivät pysty maksamaan niitä, vaan e, Eurooppa ei ole mikään saareke. E, me olemme manner, jolla on hyvin paljon kauppaa. Me olemme luomassa uusia kauppasopimuksia Kanadan, Yhdysvaltojen, Korean e, kanssa esimerkiksi. Ja tämä tilanne on sellainen, että sitä ei voida hyväksyä. Meidän taloutemme tulee maksamaan heti, kun se joutuu maailmanlaajuisen kilpailun hampaisiin ja näin tulee tapahtumaan ennemmin tai myöhemmin. Me tarvitsemme uudenlaista avautumista ilmastopolitiikassa. Meidän on saatava aikaan tasapaino eri tavoitteiden välillä, kilpailukyky, kestävyys ja kolmas tavoite minulle olisi eh, tavoite, joka liittyy huoltovarmuuteen. Tämä tarkoittaa, että meidän täytyy olla varovaisempia, mitä tulee energiatehokkaan teollisuuden toimipaikkojen siirtämiseen. Meidän täytyisi yrittää alentaa energian hintoja erityisesti kansainvälisen kaupan yhteydessä ja meidän pitäisi käyttää kaikkea mahdollista potentiaalia, joka yhtenäismarkkinoilta löytyy. Me todellakin tarvitsemme yhtenäiset energiamarkkinat, koska tämä on valtaisa potentiaali kilpailulle ja kilpailu aina muuttaa hintoja ennemmin tai myöhemmin. Ei tässä ole kyse pelkästään ää, lain kirjaimen toteuttumisesta. En mene nyt vielä yksityiskohtiin, koska tätä säädöstöä jäsenvaltiot eivät ole vielä tämän, panneet täysin täytäntöön, mutta meidän täytyy myös keskittyä infrastruktuurin kehittämiseen uusiutuvia energiamuotoja varten ja myös muita energialähteitä varten. Meidän on keskityttävä Euroopan energiapotentiaaliin. Se on korkea, mutta sitä ei ole jaettu tasapainoisella tavalla. Ja lopuksi jäsenvaltioiden potentiaali on hyvin erilainen. Se riippuu maantieteellisestä sijainnista, ilmastosta, kaupasta, geopoliittisesta tilanteesta. Olemme hyvin erilaisia Tämä on hyvin monimuotoinen manner, jolla me elämme. Ja meidän on otettava tuo monimuotoisuus huomioon, kun haluamme tehdä päätöksiä siitä, eh, eh, kuka kantaa minkäkin taakan ilmastopolitiikan toteuttamisessa, eikä pidä oikeastaan tarkastella BKT, joka on kaikkien poliitikkojen lempilapsi. Ei, meidän täytyy katsoa hiilidioksidipäästöä per capita, ja myöskin kaikkien valtioiden saavutuksia vuodesta 90 eteenpäin ilmastopolitiikassa. Meidän on katsottava, mikä potentiaali uusiutuvien energiamuotojen käytöllä on jokaisen jäsenvaltion markkinoilla, ja energiatehokkuuttakin on tarkasteltava. Tavoitteet ovat mielestäni kaikkein tärkein elementti, koska ne ovat ilmastopolitiikkaa keskustelujemme johtopäätös, joten olen kovasti vakuuttunut siitä, että nuo kolme päätavoitetta, joita meillä nyt on, ovat kaikkein tärkeimmät. Ensinnäkin kustannustehokas alhaisen hiilen talous. Meillä on erilaisia välineitä eri maissa ja tämä tekee mm, politiikasta epäjohdonmukaista. Joillakin on potentiaalia uusiutuvien energiamuotojen saralla, toisilla ei. Jotkut valtiot ovat siirtyneet alhaisen hiilen talouteen mm, tietyillä sektoreilla, toiset eivät. Toisilla on potentiaalia energiatehokkuuden saralla, toisilla ei. Ja tämä on otettava huomioon ja sen on näyttävä uudessa ilmastopaketissa, koska jos emme sitä tee, niin tulemme ainoastaan toistamaan tämänhetkisen tilanteen ja vanhat virheet, ja kukaan maailmassa ei tule meitä seuraamaan. Joten ensinnäkin tavoite vähentää päästöjä olisi toteutettava oikeudenmukaisella tavalla Oikeudenmukainen taakan jako sen tulisi olla osa tätä pakettia ja sen tulisi vastata sitä, mistä olemme sopineet kansainvälisesti ja se olisi myös jaettava tasaisemmin päästökauppaan kesken. On das Puheenjohtaja Grote. Kiitos. Niin, meillä on kuulkaa täällä tänään vieraita Nordrhein-Westfalenista. Ja todella siis Nordrhein Westfalenhan olisi PKTnsa perusteella Euroopan unionin kolmanneksi suurin äh, talousmahti ja siellä kuitenkin on äh, paitsi teollisuutta myös sininen taivas edelleen, eli on onnistuttu näissä meidänkin pyrkimyksissämme. Eli olette todella valinneet erinomaisen päivän vierailullenne, kun tulitte kuuntelemaan tätä keskusteluamme 2030 tavoitteista. Sydämestä tervetuloa vielä kerran. Bene, come avete visto, benvenuti. Hyvä, kuten näitte, tervetuloa toivotamme teille. Ja nyt aloitamme keskustelun ja annan puheenvuoron varjoesittelijöillä ensin Vidal Quadras EPPstä. Kiitos, rouva puheenjohtaja. Herbert Roil valitettavasti ei pääse paikalle tänään varjoesittelijämme, joten puhun hänen puolestaan. Yritän selittää poliittisen ryhmämme kannan, mitä tulee näihin tähän 2020 puitteisiin, ja keskityn ehkä kaikkein kistanalaisempiin aiheisiin, nimittäin vuoden 2030 tavoitteisiin. Olemme täysin samaa mieltä komission kanssa siitä, että meidän on otettava oppia kokemuksestamme ja tehtävä eh, päätelmiä 2020 puitteistosta, joka vaikuttaa jäsenvaltioiden energiapolitiikkaan – Päätelmä, jonka teemme, on se, että 2020 tavoitteet ovat keskittyneet liikaa ilmastaan, jättäen samalla energiapolitiikan hiukan huomiotta. Tässä aivan ilmeisesti energiapolitiikka on jäänyt ilmastopolitiikan jalkoihin ja nyt on korkea aika tasapainottaa nämä politiikat ja ottaa huomioon tietyt tosiasiat. Ensinnäkin talouskriisimme on pitkä ja syvä. Se vaikuttaa ää, jäsenvaltioiden talouksiin sekä yritysten lainansaantiin. Tämän lisäksi Eurostatinkin tietojen mukaan sähkön hinta on noussut lähes 14 prosenttia yksityistalousten kohdalla vuosien 2010 ja 2012 välillä ja näin ollen energia on EU:ssa hyvin kallista. Samoin energian hinta teollisuudelle on noussut 12 prosenttia. Ja kansainvälisen energiayhteisön arvioiden mukaan energian hinta Euroopassa on edelleen kasvamassa. Eurooppa äh, kuitenkin päästää kansainvälisistä päästöistä vain 11 prosenttia, ja kun kansainväliset kumppanimme jotka ovat samalla pääasiallisia kilpailijoitamme, eivät ole kunnianhimoisia hiilidioksidipäästöleikkauksissaan ja näin ollen pyrkimykset eivät ole olleet kansainvälisesti tarpeeksi hyvällä tasolla. Kun puhutaan meidän säästöistämme, niin meidän säästömme ovat vähemmän kuin ulkoistettujen toimien aiheuttamat päästöt ja samalla sitten uhraamme omaan teollisuutemme. Tämä kaikki muistain on aivan ilmiselvää, että meidän täytyy tasapainottaa ympäristön kestävyys kilpailukyvyn kanssa ja 2020 tavoitteiden jo tehtyjä virheitä ei näin ollen tule toistaa. Mitä tulee uusiutuvien tavoitteeseen? Meillä ei ole mitään uusiutuvia energialähteitä vastaan. Ei tietenkään, mutta tällä hetkellä niiden, ne ovat äh, valtion tukien vuoksi, eri tukijärjestelmien vuoksi nostaneet energian hintaa ja tämä on ollut todellinen katastrofi monessa jäsenvaltioissa. Kyllä nyt on vakavasti pohdittava sitovien äh, uusiutuvien äh, energialähteiden tavoitetta. Ei tämä tarkoita sitä, että me luopuisimme uusiutuvista. Äh, Euroopassa tutkimusrahoitusta on edelleen äh, osoitettava uusiutuville energianlähteille niin, että niihin liittyvät hankkeet saataisiin sellaiselle kestävälle tasolle, josta olisi sitten myös taloudellista hyötyä. Emme me voi sokeasti kuitenkaan tukea sellaisia energianlähteitä, jotka eivät ole lainkaan kilpailukykyisiä vielä ja joiden mukanotto verkkoon ei ole onnistunut tähän mennessä. On paljon mm, parempi leikata hiilidioksidi päästöjä kokonaisvaltaisesti, myös vihreitä pyrkimyksiä tukien, mutta ei yksisilmäisesti keskittyen uusiutuvien lähteisiin. Tarvittaisiin myös tällaisia ala, alita, alatavoitteita, jotka auttaisivat meitä keskipitkällä aikavälillä etenemään. Ja näin saataisiin korjattua se virhe, joka tehtiin 2020 tavoitteissa, jossa energiatehokkuustavoite oli vain suuntaa antava ja uusiutuvia koskeva tavoite oli sitova. Lopettaisin nämä rouva puheenjohtaja toteamalla, että energia- ja ilmastopolitiikka liittyvät toisiinsa läheisesti, mutta eivät kuitenkaan ole sama asia. Pitäkäämme kiinni tavoitteestamme vähentää päästöjä, mutta samalla älkäämme ampuko itseämme nilkkaan. Kiitoksia ja nyt seuraavaksi kollega Ulskog. Olkaa hyvä. Eh, Kiitoksia, Rova puheenjohtaja. Haluaisin aloittaa kiittämällä esittelijöitä heidän työstään, tähänastisesta työstään. Nyt kuitenkin alkaa olla kiire, aika alkaa olla kortilla. Euroopan parlamentilla on oltava selkeä kanta ilmasto- ja energiapolitiikasta ja sen puitteistosta mahdollisimman pian. Komissio on tehnyt selväksi, että se aikoo tiedottaa asiasta alkuvuodesta ja vuoden 2014 aikana tullaan sitten käsittelemään neuvostossa energia- ja ilmastopolitiikan tulevaa suuntaa. Nyt voimme kyllä olla hiukan huolissamme sitä, että olemme täällä parlamentissa edelleen ihan peruskannasta niin erimielisiä. Niin kuin äh, kollega Vidal Quadras juuri totesi, niin äh, useimmat asiat, jotka hän nosti esiin, ovat asioita, joista olemme täysin eri mieltä. Ja esittelijöiden ensimmäinen teksti luonnos on mielestäni kummallinen, outo, koska se lähtee siitä, että siirtymä ilmasto- ja ympäristökestävyyteen jotenkin uhkaa kilpailukykyämme. Minä tulen maasta, joka on raskaan teollisuuden mallimaa ja minä olen kyllä industrialisti henkeä ja veren, mutta olen myös ympäristön suojelija. Ja minulle kilpailukykyä on se, että me olemme ympäristö- ja ilmastokestäviä. Tämä minun mielestäni antaa meille kilpailuetua muuhun maailmaan nähden. Ja näin voimme olla parempia kuin kilpailijamme, eikä niin, että heittäydymme maahan makaamaan ja jätämme eh, tekniikan ja järjestelmät eh, sellaisikseen, emmekä jatka niiden kehittämistä. Siis puhun nyt järjestelmistä ja teknologiasta, joilla on vaikutusta ilmastoon ja esimerkiksi teollisuuden päästöihin. Moninkin tavoin olemassa oleva ilmastopolitiikkamme on hyvin eh, menestyksekästä. Me vähennämme päästöjä, panostamme uudist- uusiutuviin energialähteisiin, emmekä me nyt voi yhtäkkiä kääntää kelkkaamme täysin ja talouskriisin vuoksi lähteä täysin uusille urille, kun ei tämä talouskriisi liity ilmastoon millään tavalla. Ja kyllä täytyy myöntää, että minua myös hiukan yllättää se, että esittelijät eivät mene ehdottamaansa pidemmälle tietyissä kysymyksissä. Mielestäni on hyvä, että tässä ensimmäisessä tekstissä tehdään selväksi energiatehokkuuden merkitys. Tämä ilahduttaa minua. Mutta tämänhän tulisi myös johtaa sitten selkeään ehdotukseen. Mutta sen sijaan tässä tekstissä todetaan, että voisi auttaa kehittämään tämän johdonmukaisempaa energiatehokkuustoimintaa. No, <laughs> näin kai nyt pitäisi tehdä. Meidän pitäisi saada aikaan johdonmukaisempi eurooppalainen lähestymistapa, eikä nyt vaan sanoa, että ehkä pitäisi kenties mahdollisesti alkaa pohtia sen tekemistä kyllä meidän täytyy olla hyvin selväsanoisia sen suhteen, mitä vaadimme jäsenvaltioilta, eikä mitään tällaista sanahöttöä siitä, että mitä nyt oikeastaan ehkä pitäisi tehdä. Sen lisäksi tarvitaan mustaa valkoisella, siis uusimpia lukuja ja numeroita uusimmista ilmasto- ja energiapoliittisista tavoitteista. Ja mitä sitten tulee vuoteen 2050 meidän täytyy selvästi todeta, että siihen mennessä päästöjä on vähennettävä 890 prosenttia. Päästövähennykset, siis hiilidioksidipäästövähennykset, uusiutuvien energialähteiden kehittäminen sekä energiatehokkuus ovat äärimmäisen keskeisiä asioita. Ja kaikkien tavoitteiden on oltava sitovia. Eihän tästä muuten ole mitään hyötyä eikä iloa kenellekään. Tietenkin kaikki jäsenvaltiot sitten itse päättävät, miten näihin tavoitteisiin päästään. Emme me mene yksityiskohtia määräämään eri Ja jos nyt emme nosta uusiutuvien osuutta, niin sittenhän panostamme fossiilisiin. Ja, ja todella meidän pitää sanoa se, mitä tarkoitamme. Jos emme kirjoita tätä tänne hyvin selvä, selvä, selvästi, niin sittenhän nämä vanhat mallit ikään kuin voittavat. Ja tähän tarvitaan pääomaa, tarvitaan investointeja. Ja päättäisin ehkä toteamalla puheenjohtaja, että Hmm. No, puheenjohtaja siellä jo naputtaa nuijallaan. Meidän on oltava konkreettisempia. Tämä on nyt meidän mahdollisuutemme ja aika on kortilla. Kiitos. Kiitoksia. Ja seuraavaksi kollega Thompson. Signora ehm, Kiitos rouva puheenjohtaja. Aluksi kilpailukyvystä toteaisin, että kun komission puheenjohtaja Barroso 8. tammikuuta 2007 esitteli ensimmäisen 2020 strategiansa hän painotti sitä, että argumentti tämän asiakirjan puolesta oli juuri kilpailukyky. Hän totesi, että Euroopasta piti tulla vihreän talouden uran uurtaja, johtavat talous, ja tämä onnistuisi pelkästään investoimalla uuteen vihreään talouteen. Vain tätä me pystyisimme selviytymään ja olemaan kilpailukykyisiä, näin hän totesi. Siksi on mielenkiintoista havaita, että tänä päivänä Kiina, Brasilia, Intia ja monet muut maata investoivat paljon enemmän vihreän talouteen kuin me kun pari kuukautta myöhemmin Merkel puhui. Hän totesi, että ei riitä, että puhutaan kilpailukyvystä, vaan meidän täytyy myöskin tehdä sijoituksia. Me tarvitsemme puitekehykset ja meidän täytyy lähettää signaali yrityksille. Ilman investointikehystä emme saa mitään investointeja. Saattaa olla, että täällä on joitakin ihmisiä, myöskin EU:ssa on ihmisiä, jotka sanovat, että investointien pitäisi olla julkisia julkiselta sektorilta tulevia investointeja, mutta investointeja tarvitaan myöskin yksityiseltä puolelta. Ilman takuita, ilman puitekehyksiä kukaan ei tule sijoituksia tekemään vihreään talouteen. Kukaan ei tule siihen satsaamaan, eikä myöskään energiaa talouteen. Seuraava asia sitten. Euroopassa hinnoilla ei ole mitään tekemistä uusiutuvien kanssa – hinnat riippuvat tuonnista. Vuonna 2010 EU käytti 350 miljardia euroa fossiilisten polttoaineiden tuontiin. 350 miljardia on suurin piirtein saman verran kuin Puolan vuotuinen PKT. Siksi energian hinnat ovat niin korkeita Euroopassa. Tämä on se syy. Miten se pääsemme pois tästä energiariippuvuudesta? ja voimme varmistaa energian toimitusvarmuuden ilman, että ollaan riippuvaisia Putinista ja muista lähi suunnalla toimivista hallinnoista. Meidän täytyy varmistaa, että energiayrityksillä, energia-alan yrityksillä on energiatehokkuustavoitteita Joistakin maista on saatu jo tuloksia sillä, että energian kulutusta on saatu vähennettyä ja energiatehokkuustavoitteista on tehty sitovia. Lisäksi meidän täytyy lähettää signaali yrityksille. Signaali siitä, että niiden kannattaa satsata uusiutuvan energian, eikä niiden tarvitse olla huolissaan sijoituksistaan. Siksi me tarvitsemme sitovia tavoitteita myöskin tälle puolelle. Kiitos. Grazie, eh, Kiitoksia kollega Thompson ja seuraavaksi kollega Gerbrandi. No, Gerbrandi. Gerbrandi. Thank you, Chair. Can Fiona Hall speak? Kiitoksia. Puheenjohtaja Fiona Hall puhuu ensin äh, liberaaliryhmän puolesta, mutta hänen täytyy kohta lähteä toiseen valiokuntaan. Kollega Hall. Kiitoksia puheenjohtaja, että saan puheenvuoron nyt. Äh, Haluaisin toivottaa tervetulleeksi useita kommentteja, joilla me kuulee tänä aamuna kummaltakin esittelijältä energiatehokkuuden merkityksestä ja kustannustehokkuudesta ja myöskin edustaja Vidal Quadrasin kommentit eh, muista energiatehokkuuden tavoitteista. Tämä on tärkeää, koska meidän on pidettävä mielessä, että tällä hetkellä 60 prosenttia hiilidioksidipäästön vähennyksistä, joita me teemme, eivät tule päästökaupasta, vaikka siitä kovasti puhummekin, vaan se tulee päästökaupan ulkopuolelta. Ja mm, tämä on toivottavasti asia, jota eh, voimme korostaa ja josta voimme olla samaa mieltä, koska me kaikki tiedämme, että talouden tehokkuuden kannalta meidän täytyy lisätä energiatehokkuutta ja jäsenvaltioita jäsenvaltiot äh, raportoivat tästä mm, ähm, ohjausjaksonsa puitteissa. On erittäin tärkeää, että käytämme vähemmän energiaa ja kansainvälinen energiajärjestö juuri vähän aikaa sitten sanoi, että meidän pitäisi katsoa energiatehokkuutta tärkeimpänä polttoaineena, kun katsomme energian tarjontaa ja resursseja. No kuinka paljon energiatehokkuutta meidän täytyy sitten saavuttaa ihan taloudellisesta näkökulmasta? Fraunhofer-instituutti kertoi komissiolle ja Saksan hallitukselle viime viikolla, että sanoivat, että me pystymme kustannustehokkaasti vähentämään energian kulutusta 40 prosentilla vuoteen 2030 mennessä. Ja suurin osa tästä tulee päästökaupan ulkopuolelta, 61 prosenttia rakennuksissa ja 41 prosenttia kuljetuksessa. Jos haluamme saavuttaa tämän taloudellisesti tärkeän energiatehokkuuden, niin silloin meidän on laskettava sen mukaan, kun ryhdymme miettimään sitä, mitä haluamme tehdä vuonna 2030. Meidän olisi pohdittava tätä ennen kuin asetamme kasvihuonekaasupäästöt tavoitteet, koska itse asiassa päästökaupan ulkopuolinen osuus on se, jota voitaisiin parantaa huomattavasti. Tämä on tällainen win-win tilanne. Jos me pystymme energiatehokkuutta parantamaan, niin vähennämme kasvihuonekaasupäästöjä edes yrittämättä niitä vähentää. Ja on erittäin tärkeää katsoa asiaa tästä näkökulmasta, kun katsomme, mitä voimme saavuttaa vuoteen 2030 mennessä. Sitten uusiutuvista energiamuodoista on tärkeää muistaa, että ne ovat olleet menestystarina mm, vuoden 2020 tavoitteet ovat todellakin vaikuttaneet. Ne ovat lisänneet uusiutuvien energiamuotojen määrää ja kustannukset ovat vähentyneet huomattavasti. Ja tämä on ollut myöskin kasvuala taantuman aikana. On hyvin paljon sanottu viime aikoina ja täälläkin tänä aamuna energian hinnoista. Ja haluaisin tässä nyt purkaa joitakin myyttejä, eh, jotka eh, usein esitetään. Uusiutuvat energiamuodot eivät ole pääsyy sille, että energiahinnat ovat nousseet. Kaikki asiantuntijat ovat tätä mieltä, vaan fossiilisten polttoaineiden hinnan nousu on vastuussa tästä ja uusiutuvien energiamuotojen tuottama energia on vain hyvin pieni osuus tästä hinnan noususta. Sitten toinen myytti on se, että tuet eivät toimi. Ne toimivat kyllä, mutta niiden täytyy olla paremmin kohdistettuja, paremmin muotoiltuja, jotta pystymme välttämään ne ongelmat, joista kaikki ovat samaa mieltä. Nimittäin, että jos tuetaan jotain teknologiaa silloin, kun se kypsyy, niin syntyy kupla ja se aiheuttaa sitten ongelmia. Meidän on katsottava, miten tuemme uusiutuvia energiamuotoja tulevaisuudessa ja katsottava, että keskitymme uusiin teknologioihin. Kolmas asia on se, että Meillä on tapana sanoa, että me tarvitsemme omaa energiaa ja katsomme sitten liuskekaasua ja liuskekaasua pidetään takia halpana ratkaisuna, kuten Yhdysvalloissa. Viime viikolla, vaalipiiriviikolla, minä keskustelin usein näiden kemianteollisuuden yritysten kanssa ja kaikki sanoivat minulle, että meidän on saatava, unohdettava tämä. Liuskekaasu Euroopassa ei ole halpaa kuin niin kuin Yhdysvalloissa ja se on vasta kilpailukykyistä nykyisten kaasuhintojen yhteydessä. Liuskekaasu ei ole se halpa ratkaisu, vaikka niin väitetään. Ja teollisuusvaliokunnassa, jossa minä olen, puhutaan hyvin paljon teollisuuspolitiikan tarpeista, esimerkiksi terästeollisuuden yhteydessä. Meidän on ajateltava uusiutuvia energiamuotoja teollisuuden näkökulmasta, koska 138 muuta valtiota tekevät niin maailmassa, ja jos emme ajattele teollisuuspolitiikkaa, niin silloin EU jää jälkeen. Kiitoksia kollega Hall ja seuraavaksi kollega Gerbrandi. Chair, um... Kiitos rouva puheenjohtaja. Yksi harvoja etuja siitä, että lähtee aamu kuudelta liikkeelle, on se, että ennättää lukea paljon sanomalehtiä. Luin tämän aamun International New York Times-lehdestä Thomas Friedmanin pakinan kolumnin. Tämä liittyy ilman saastumiseen Kiinassa. Siteraan. Mikäli Kiina täyttää kaikki muut tai menestyvän talouden kriteerit, paitsi sen, että siellä ei voi elää, siellä ei voi asua, niin tähän liittyy se, että kuulen kyllä kaikki nämä taloudelliset argumentit, mutta mikäli emme voi elää niiden kanssa, niin mitä sitten jää käteen? Olen vakuuttunut siitä, että Kiina tulee etenemään paljon nopeammin kuin mitä kenties tällä hetkellä luulemme myöskin ilmastopolitiikan puolella, koska ilman saastuminen on myöskin hiilidioksipäästöihin liittyvä ongelma. Jotka uskovat, että Thomas Friedman on ympäristö hihuli, niin teille haluaisin siterätä toistakin tietolähdettä. Price PricewaterhouseCoopersia tilinpito toimista, joka hiljattain esitti vuoden 2013 kertomuksensa, joka liittyi matalahiiliindeksiin. Ensimmäinen raportti saatiin jo vuonna 2008. Heidän laskelmiensa mukaan, en nyt puhu pelkästään ympäristöpuolen ihmisistä, vaan myöskin tilinpitotoimista, ne kyllä osaat laskea, jotka laskineet, että mikäli kasvu etenee ja pyritään pitämään ilmaston kahdesta prosentissa, 3,5 prosenttia pitäisi intensiteettiä lisätä, energiaintensiteettiä lisätä vuodessa. Tämän kertomuksen yhdeksässä yhteydessä on tehty analyysejä, johon pääty siitä, siitä, että 3,5 prosenttia vuodessa on tavoite, johon ei ole päästy, vaan nykyinen tehokkuuden kasvu on 0,7 prosenttia. Nyt tarvitaan paljon enemmän ponnistuksia, jopa 6 prosenttia hiiliintensiteettiä vuodessa, eli seitsemän kertaa nykyinen taso ennen kuin tavoitteeseen päästään. Busting the Carbon Budget on tuon raportin nimi. Vuonna 2030, 2034 tämän vuoden vuosisadan hiilibudjetti on käytetty loppuun, joten on selvää, että tilanne on hyvin kiireellinen ilmaston osalta, ja toivottavasti meidän ei tarvitse tästä keskustella intensiivisesti sen enempää. Kyse pelkästään ilmastosta, kun puhutaan 2030 paketista. Tähän liittyy toinen yhtä tärkeä tavoite, ainakin minun mielestäni ja se, että energian toimitusvarmuus taataan kohtuullisen hinnoin Euroopassa tulevaisuudessakin. Eurooppa on erittäin haavoittuvainen. Meillä on hyvin vähän itsellemme fossiilisia polttoaineita, joten hyvin vähän mahdollisuuksia varmistaa energian toimitusvarmuus fossiilisten polttoaineiden avulla. Silloin kun kyse epätyypillisistä fossiilisista polttoaineista, voin tässä nyt siteerata Shellin pääjohtaja herra Fuseria, joka uskoo, että liuskekaasulla ei ole tulevaisuutta Euroopassa. Tämä on se ihminen, joka kuitenkin hyötyy liuskekaasusta. Hän sanoo, että tällä ei ole tulevaisuutta Euroopassa. Joten mikäli tulevaisuus ei tulevaisuutta ei voida taata fossiilisilla polttoaineilla eikä epätyypillisillä fossiilisilla polttoaineilla, niin mistä energiaa saadaan? Joko uusiutuvista tai ydinenergiasta? Minun mielestäni Ydinenergia liittyy hyvin paljon haittoja, ei pelkästään taloudellisia, vaan myöskin se, että tulemme silloin olemaan aivan yhtä riippuvaisia maailman muista kolkista kuin fossiilistenkin polttoaineiden yhteydessä tällä hetkellä olemme. Joten meidän pitäisi hyvin paljon keskittyä uusiutuviin energioihin, ei pelkästään ilmastosyistä, vaan myöskin muista tärkeistä syistä, kun haluamme varmistaa energian toimitusvarmuuden kohtuullisen hinnoin. Joten Toisin sanoen, meidän ei nyt pitäisi tehdä sitä virhettä, että hidastetaan vaan pikemminkin lopetetaan toimia Euroopan tasolla. Ja toivottavasti tämä saadaan heijastua myöskin tähän mietintöön. Kyse ei pelkästään ilmastosta. Ei riitä, että meillä on ilmastoindikaattoreita ja tavoitteita, vaan yksi ainoa yhteinen hiilidioksiditavoite auttaa kenties ilmastoa, mutta ei auta meitä pääsemään kuitenkaan tämän mietinnön muihin tavoitteisiin, eli energian toimitusvarmuuteen ja kohtuullisiin kustannuksiin energian saannissa. Nähdäkseni on erittäin tärkeää, ei pelkästään kansalaisten hyvinvoinnin kannalta, vaan myöskin meidän taloutemme ja tulevaisuutemme kannalta, että keskitymme emme pelkästään yhteen ainoaan hiilidioksiditavoitteeseen, vaan myöskin energiatehokkuuteen ja uusiutuvien energialähteisiin. Kumpi sitten on menestyksekkäämpi tavoite, uusiutuvan tavoite, koska se on sitova? Me tarvitsemme nämä kolme tavoitetta ja niitä täytyy olla sitovia. Kiitos. Grazie, kollega Eichhout. Kiitoksia. Sitten kollega Eichhout. Thank you, Mr. Chair. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos esittelijöille tästä ensimmäisestä mietintöluonnoksesta se jo tässä hiukan osoittaa, että missä meillä löytyy liittymäkohtia, kun kaksi e- esittelijää tapaavat. No niin, kyllä tässä mm, jotain yhteistäkin löytyy, mutta uskon, että, uskon, että tarvitsemme aika paljon enemmänkin. Ja me vihreät olemme valmiit teitä auttamaan tekemään parannuksia tekstin parannuksia, jotka ehkä kaikkien mielestä eivät sellaisia ole. Miksi me keskustelemme vuodesta 2030? Herra Vidal Kuotras sanoi, että meidän täytyy pohjata toimemme tosiasioihin. Olen täysin samaa mieltä. Meillä on esimerkiksi IPCC ilmastotutkimus, kansainvälisen ilmastopaneelin äh, ilmastotutkimus, jossa sadat tutkijat ovat olleet mukana. Harmi, että Roger Helmel lähti, että täällä ei nyt näitä ilmastonmuutoksen kieltäjiä ei enää ole salissa. Olisi herättänyt varmaan paljon keskustelua. Mutta jos tuon e IPCCn äh, raportin lukee huolellisesti, voi nähdä, että äh, kumulatiiviset päästöt ovat suuri ongelma. Jos meiltä tulee yksi triljoona tonnia kumulatiivisia päästöjä, niin sitten ongelma on todella suuri. Ja nyt olemme jo puoli, puoli matkassa. Ja jos jatkamme näin, niin vuoteen 2030 mennessä ylitämme tuon kriittisen kumulatiivisen rajan. Tämä on yksi kaikkein tärkeimpiä syitä sille, miksi puhumme juuri vuodesta 2030. Toinen asia on sitten investointivarmuus. Kaikki ihmiset, jotka pu- sanovat puhuvansa teollisuuden puolesta, niin yhtä asiaa teollisuus tarvitsee, ja se on juuri investointivarmuus. He haluavat tietää, mitä vuoden 2020 jälkeen tapahtuu. 2020 on huomenna. Eli teollisuuden täytyy tietää, mitä tapahtuu tämän jälkeen, esimerkiksi 2030-luvulla. Sitten puhutaan kansainvälisistä neuvotteluista, koska vuonna 2015 tarvitaan sopimus, ja jos Eurooppa ei tänä vuonna tai ensi vuoden alussa tee jonkinnäköistä ehdotusta siitä, minkälaisen sopimuksen me haluamme, niin sitten voimme olla ihan varmoja siitä, että kukaan mukaan ei tee yhtään mitään. Eli jotta vältettäisiin nämä Kööpenhaminan kaltainen epäonnistuminen, niin meidän täytyy lähteä liikkeelle. Ja jos nyt katsoo Eurooppaa. Eurooppa haluaa vähentää päästöjä 30 prosentilla vuoteen 2020 asti. Me olemme päässeet jo yli 20 prosentin päästövähennyksen. Olemme hyvällä äh, tiellä kohti 30 prosenttia. Ja se, että sitten voitaisiin, äh, sitten pyydetään 40 prosenttia äh, vuoteen 2000, 2030 mennessä ainoastaan, kun tietäen samalla, että vuoteen 2050 mennessä pitäisi saada aikaan 8-90 prosentin päästövähennys, niin tämähän on ihan naurettavaa. Eli jos nyt ottaa huomioon nämä kaikkein pisimmälle menevät ehdotukset, esimerkiksi tämä Euroopan unionin 30 prosentin ehdottama taso, niin sitten emme kyllä todellakaan pääse lopullisiin tavoitteisiin. Tiedämme, että siis kunnianhimon tason tulisi olla 60 prosenttia vuoteen 2030 saakka. Entä sitten loppupaketti? No niin, yksi tavoite vai kolme tavoitetta? Ensinnäkin eh, brittihallitusta täytyy kyllä kehua siitä, että menee yli tuon 30 prosentin, 50 prosenttia, joka sekään ei riitä, mutta edes britit ovat hiukan kunnianhimoisempia, mutta he eh, kannattavat myös kolmea tavoitetta. Hmm, koska? Samalla kun ajetaan yhtä tavoitetta, maksetaan 40 vuoden ajan ydinvoimasta kiinteää hintaa. Ja tänä maanantaina itse asiassa kuulin, että Chris Davis eh, UKsta vetoa muihinkin tavoitteisiin. Eli siis tässä itse asiassa hiilen vara, talteenotto ja varastointi sekä nämä kaksi muuta tavoitetta ovat brittien tavoitteina. Hmm, hyvä on, mutta minä en kuitenkaan lähtisi ydinvoimaa ajamaan sekä hiilen talteenottoa vaan minä valitsisin uusiutuvat energianlähteet. Me tiedämme, että toimia tarvitaan joka tapauksessa. Lyhyesti uusiutuvista. Ihmisethän sanovat, että tämä häiritsee tai vääristää markkinoita. No niin, kymmenen suurta toimitusjohtajaa sano, suurimpien yritysten toimitusjohtajaa sano, sanoo näin. E, tällä hetkellä 50 prosenttia uusiutuvista energioista on Saksassa esimerkiksi Äh, yksityishenkilöiden käsissä. No totta kai sitten äh, isojen yhtiöiden toimitusjohtajat sanovat, että markkinat vääristyvät, kilpailu vääristyy. Eivät he halua päästä tätä valtaa käsistään. No niin, nämä kymmenen harmaata herraa, kymmenen suur, suuren yrityksen toimitusjohtajaa valittavat, mutta me tiedämme, että uusiutuviin kannattaa panostaa. Sitten tuet. Tiedämme, että komissio on katsonut tätä 100 miljardia euroa menee fossiilisille vain 35 uusiutuville. Eli jos halutaan eroon äh, tuista, niin ensin poistetaan tuet fossiilisille. Kiitos. Kiitoksia. Ja seuraavaksi kollegat Savela. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε επειδή συμφωνώ σε πολλά από αυτά που είπε ο κύριος Olen samaa mieltä monista niistä asiasta, jotka herra Szymanski ja edustaja Vilar Quadras mainitsivat. Ja haluaisin keskittyä vielä muutamaan muuhun asiaan ja tehdä muutaman oman huomioni. Olen sitä mieltä, että kahden esittelijän työ on jo usean kompromissin tulos, mutta meillä on vielä paljon työtä tehtävänä. Tämä ensimmäinen kappale äh, lähettää viestin kaikkiin suuntaan, suuntiin, eikä pelkästään neuvostolle koska tässä ensimmäisessä tavoit- kappaleessa sanotaan, että meidän täytyy olla kunnianhimoisia, mutta myös realistisia ja pragmaattisia. Emmekä saa unohtaa, että maaliskuussa hyväksyimme mietinnön vuodelta 2050 ja tällä tavoin lähetimme selkeän viestin siitä, että ei pit, olisi tällainen no regrets lähestymistapa ei olisi tarkoitus katua. Meidän tulisi katsoa, miten me voimme ratkaista tämänpäiväiset ongelmamme energian sisämarkkinoilla. Katsotaanpa päästökauppaa ja katsotaanpa sisämarkkinoiden, sisäenergiamarkkinoiden toteutumista. Samanaikaisesti meidän on katsottava, että kun katsomme hiiltä ja kaasuteollisuutta, niin kaasu on kriisissä, vaikka se saastuttaakin vähemmän kuin hiili. Edelliset puhujat keskustelussa ovat puhuneet fossiilisten polttoaineiden korkeista kustannuksista tai niiden tuottaman energian korkeista kustannuksista, mutta me emme saa unohtaa sitä, että Tämä on osa sitä ongelmaa, joka meillä on. Mutta meillähän on siis fossiilisten polttoaineiden korkeat hinnat, mutta sitten meillä on eri jäsenvaltioissa myös erilaisia tukijärjestelmiä uusiutuvia energiamuotoja varten. Nyt kun puhumme uusiutuvista energiamuodoista, niin monet kollegat sanoivat, että meidän pitäisi vain jatkaa niin kuin tähänkin asti niillä tavoitteilla, jotka jäsenvaltiot ovat itselleen asettaneet. Tämä sopimus, johon päätiin, päästiin uusiutuvien energiamuotojen mietinnössä, Roilin mietinnössä, niin ensimmäisessä kappaleessa ehdotetaan tällaista paneurooppalaista tavoitetta vuodelle 2030, eikä meidän tarvitse toistaa sitä, mitä me olemme tähän mennessä sanoneet me voimme nyt pohjata tähän Roilin mietintöön. Ja meidän tulisi käyttää Roilin mietintöä keskustelujemme pohjana. No sitten kansainvälisesti meidän olisi tarkastettava, tarkasteltava nestetetyn maakaasun tuontia Amerikasta. Tällä voisi olla suuria vaikutuksia. Se saattaisi haitata sisämarkkinoidemme, energiamarkkinoidemme toimintaa ja se voi vaikuttaa myös maailmanlaajuisiin energiamarkkinoihin. Haluaisin lopuksi kiittää esittelijöitä siitä, että he ovat olleet niin avoimia kompromissien suhteen. Tämä on hyödyksi kaikille varjoesittelijöille ja varmasti voimme nyt jatkossakin keskustella hedelmällisesti ja rakentavasti. Kiitoksia. Vielä. Kiitoksia. Tähän päättyivät varjoesittelijöiden puheenvuorot ja nyt menemme kollegoihin, jotka ovat pyytäneet puheenvuoroa. Aloitamme kollega Liisestä. Kiitos puheenjohtaja, kiitos kummallekin esittelijälle. Minä kuulun niihin, jotka peräänkuuluttavat kolmea sitovaa tavoitetta. Zeber vahvistaa varmaan asiaa, mutta kansanpuolen ympäristötyöryhmässä puhuimme asiasta. Ja voimme tietystikin lisätään vielä tärkeän argumentin, joka usein unohdetaan. Lissabonin sopimuksessa lukee, että Energiatehokkuus ja uusiutuvat energiat ovat asioita, joita Euroopan unioni voi edistää. Lakimiehet, hyvät lakimiehet, jotka voivat todeta, että toimet, jotka liittyvät pelkästään hiilen sitomiseen ja varastointien energia, ydinenergian peräänkuluttaminen yksinomaan, ovat sopimuksen vastaisia toimia. EUn perustamissopimus täytyy muistaa, sitä ei pidä unohtaa. Sitten mitä Vidar Kuadras totesi. Hän totesi, että olemme tehneet virheen siinä, että energiatehokkuus ei alun perin ole ollut sitova tavoite. Tämän puolesta täytyisi tehdä enemmänkin. Ja mikäli uusiutuvilla energialla on sitova tavoite, niin energiatehokkuus on kuitenkin tärkeämpi vielä, koska kyse on Euroopan tason toimista. Täten päästään kustannus, tehokkuuteen kustannukset laskevat ja myöskin järjestelmän kustannukset tulevat vähenemään tämän myötä. Sähköitä ei tarvitse, ei tarvitse siirtää paikasta toiseen, sitä ei tarvitse säilyä, eikä sitä tarvitse tuottaa, ja siksi kustannukset vähentyvät. Mitä korkeampi tavoite on, tämän tavoitteen suuruudesta totesin vain, että minulla on tietty mielikuva Saksan hallitusneuvotteluista – ja myös kun tarkastellaan brittien tavoitteita 40 prosenttia, ja mikä kansainvälinen sopimus saadaan, niin sitten 50 prosenttia Iso-Britannian tavoite, niin Saksassa keskustelu ei ole niinkään kaukana tuosta brittien keskustelusta. Siellä on yksi hallitusohjelman kappale, jossa viitataan energiapolitiikkaan ja että vähintäänkin 40 prosenttia pitäisi vuoteen 2030 mennessä saada vähennettyä päästöjä. Tämä Saksan hallitusohjelmassa henkilökohtaisesti tukisin tätä. Siksi tulen tekemään tätä peräänkuuluttavan tarkistuksen tähän tekstiin. Grazie, kollega Lise, La parola. Kiitoksia, kollega Liise. Ja seuraavaksi kollega Carvalho. Thank you very much, Chair. Kiitos, puheenjohtaja. Kiitän esittelijöitä heidän mietintöluonnoksestaan. Minusta on hyvin tärkeää, että annamme lainsäädännöllistä varmuutta taloudellemme ja Katsomme myös kauemmas kuin vuoteen 2020-2030 siis ja sitäkin pidemmälle. Ja se, mitä kollegat ovat tässä todenneet, että on tiettyä, tiettyjä korjauksia, joita 2020 paketti on tuonut tai tehnyt välttämättömäksi. Me voimme korostaa energiatehokkuuden merkitystä sekä teknologian roolia ajatellen, että kehittyvät teknologiat voivat laskea erityisesti uusiutuvien energian lähteiden käytön hintaa. Mm, samoin sisämarkkinat on muistettava, jos meillä on esimerkiksi Iberian niemimaan ja muun Euroopan välillä toimivat verkostot, niin kaikki hyötyvät. Ähm, meillä esimerkiksi uusiutuvaa energiaa on, mutta me tarvitsisimme mahdollisuuden äh, hyödyttää tällä energialla myös muuta Eurooppaa. Eli verkkoja on parannettava ja tarvitaan äh, luonnollisesti myös maailmanlaajuinen ilmastonmuutossopimus. Jotta saataisiin aikaan mahdollisimman tasapainoinen lähestymistapa perustuen 2020 ehdotuksen, niin useampikin skenaario on mahdollinen. Yksi mahdollisuus olisi analysoida näitä energiatehokkuuden sekä ilmastopolitiikan välisiä yhteyksiä ja tätä varten on olemassa akateemistakin tutkimusta. Esimerkiksi eri jäsenvaltioissa on panostettu enemmän nämä ilmastokysymyksiin ja toisissa taas, tai päästökysymyksiin ja toisissa taas energiatehokkuuteen, ja teollisella on oltava varmuutta näistä toimista. Sitten kun ajatellaan politiikkaa esimerkiksi lämmitysjärjestelmien ja kuljetusjärjestelmien suhteen, niin tulisi panostaa esimerkiksi kuljetuksissa hyvin laaja-alaisesti, ei yksinomaan biopolttoaineisiin, vaan ylipäätään koko autoteollisuuden kaikkiin mahdollisuuksiin parantaa tilannetta. Eli tämä moni, tämä on aika monimutkainen tilanne ja varmaan meidän tavoitteidemmekin täytyy olla monimutkaisempia ja enemmän todellisuuteen pohjautuvia kuin tähän asti. Olen tehnyt tiettyjä ehdotuksia näistä, näihin skenaarioihin liittyen ja toimitan nämä kollegoille. Kiitoksia kollega Lainen. Kiitoksia puheenjohtaja. Esittelijä nostavat esiin asioita, joista olemme samaa mieltä täällä parlamentissa ja tämä yksimielisyys olisiko asetettava etusijalle. Me olemme kaikki samaa mieltä siitä, että päästäjä on tulevaisuudessakin vähennettävä. Me tiedämme, että uusiutuvat energiamuodot ovat tärkeä energianlähde Euroopassa, koska vain omia energiamuotoja ja meidän on niitä laajennettavia ja meillä on myös näitä helpoja tavoitteita energiatehokkuuden saralla. Siellä on paljon potentiaalia, jota voitaisiin hyödyntää, ja jossa investoinnit pysyvät Euroopassa. Ne ovat investointeja, jotka luovat työpaikkoja ja tuovat uusia teknologioita. Näihin kolmeen asiaan on keskityttävä konkreettisemmin. Tämä on minun pointtini. Niin mielestäni tämä mietintö on ainoa mahdollisuus ennen kuin komissio tammikuussa antaa kertomuksensa ja huippukokous keväällä tekee päätöksensä. Kyllä meidän täytyy olla konkreettisia, selväsanaisia siitä, mitä me oikeastaan haluamme vuonna 2030. Ja tässä nyt sitten eh, tämä on se testi sille, että olemmeko rohkeita vai pysymmekö yleisellä tasolla. Äh, haluan sanoa, että energia on kallista, se on totta, mutta se ei johdu meidän ilmastonsuojelupolitiikastamme. Öljy ja kaasu ovat mm, maailmanlaajuisia tekijöitä, ne eivät liity mitenkään EUn ilmastopakettiin. Ja jos täällä joku sanoo, että EU kattaa vain 11 prosenttia päästöistä, niin voin sanoa myös, että Kiina on suurin investoija mm, tuulienergiaan ja ehkä edistynein sähköautojen suhteen. Mm, nyt muissa kolkissa tapahtuu asioita, että meidän on varottava, ettemme jää jälkijunaan. Kollega Simanskille sanoisin myös, että hyvä on, meillä on taakan jakoa 2020 paketissa. Eivät kaikki valtiot pysty olemaan yhtä hyviä, me tarvitsemme EUn tavoitteen, mutta me voimme tehdä eron 28 jäsenvaltion välillä, kuka tekee mitäkin. Grazie. Kiitoksia. Ja seuraavaksi kollega Jerek. Kiitoksia puheenjohtaja. Kenties nyt kannattaa palata asian alkulähteille, koko keskustelun alkuvaiheeseen. Kenties olemme nyt hieman joutuneet hakuteille ja tehneet jotakin vääriä päätöksiä. Hiilidioksidipäästöt ovat meidän mielestämme kaiken pahan alku ja juuri. Vihreä kollega mainitsi juuri joitakin tosiasioita. Tämä vaikutti kuitenkin enemmänkin siltä, että hän katsoi kristallipalloa pyrkii ennustamaan tulevaisuuteen. Meidän täytyy nyt varmistaa, että asioita selvennetään. IPCCn raportti minun mielestäni aivan liikaa painottaa hiilidioksidipäästöjen vaikutuksia. Tiedämme, mitä tästä seuraa. Mutta laitetaanpa piru seinälle. Olettakaamme, että IPCC on oikeassa – Vuoteen 2020 mennessä meillä on tavoitteita. Mitä nämä tarkoittavat, tarkoitat maailmanlaajuisesti katsottuna? Nämä tarkoittavat sitä, että kyse on alle 11 prosentista. Kenties tämä tuomiopäivän maalailu, jota vihreät tässä harjoittavat, johtavat siihen, että vuonna 2050 maapallon lämpötila onkin lämmennyt enemmän kuin 2 prosenttia. Niin tämä 1 prosentti tarkoittaa sitä, että tuohon kahteen kahden asteen lämpenemiseen mennään muutama päivä aiemmin, mitä muuten olisi menty. Näin pienestä asiasta on kyse. Mikäli oletetaan, että vähähiilinen talous ei olekaan niin validi argumentti, kun tarkastelemme kilpailukykyämme. Simanski aivan oikein painotti kilpailukykyä, niin minun nähdäkseni ilmastopakettia pitäisi muuttaa niin pian kuin mahdollista. Meidän pitäisi sanoa, että innovaatioita kyllä tarvitaan ja me tarvitsemme myöskin energiatehokkuutta. Tämä kaikki pitää sinun paikkaansa. Ole kollegas. Kiitoksia. Ja sitten kollega Seber. Kiitoksia. Äh, puheenjohtaja. Minä haluaisin äh, onnitella esittelijöitä Konrad Szymanskia tästä mietinnöstä tämän pohja äh, sille, miltä työmme, mutta nyt haluaisin korostaa sitä, mitä Andel Vo ja Peter Liise tässä sanoivat suullisesti. Meidän on Euroopassa pohdittava, miten voimme tämän muutoksen saada aikaiseksi, joka tarvitaan eri syistä, ei pelkästään ilmastonsuojelullista syistä, vaan myöskin äh, siksi, että haluamme pitää Euroopan kilpailukykyisenä. Ja meillä on tämä vuonna 2008 paketti edessämme. Siinä useat asiat toimivat hyvin, toiset vähemmän hyvin ja äh, toiset ovat ongelmallisia. Me saavutamme hiilidioksidia hiilidioksidipäästövähennystavoitteen. Voisimme olla kunnianhimoisia, hyvä on, mutta energiatehokkuudessa meillä on suurin ongelma, vaikka olemmekin monilta toimijoilta kuulleet, että nämä ovat niitä helpoja tavoitteita, jotka helposti edullisesti saavuttaisimme esimerkiksi rakennusalalla ja niin poispäin joten meidän on pohdittava, miten tätä resurssia voimme hyödyntää kuluttajien näkökulmasta ja myöskin teollisuuden näkökulmasta. Sitten kun puhutaan uusiutuvista energiamuodoista, aina puhutaan siitä, että sinne on hyvin paljon tukia virrannut ja tämä on pysäytettävä. Minä olen täältä vähän lukuja etsinyt ja nyt maailman energiaraportista vuodelta 2012 siteeraan tämä maailmanlaajuinen tilanne. Siellä sanotaan, että 2011 nämä tuet fossiilisille polttoaineille ovat kasvaneet huomattavasti 30 prosenttia enemmän kuin vuonna 2010. Ja vuonna 2011 tämä oli 523 miljardia euroa, jota annettiin fossiilisille polttoaineille aineille. Uusiutuville energiamuodoille annettiin vain 88 miljardia euroa. Tätä on vähän verrattava. Ja Euroopassa 2011 26 miljardia annettiin tukia fossiilisille polttoaineille plus 40 miljardia. Tästä syntyy terveyskustannuksia. No voi nyt sitten keskustella siitä, voidaanko tämä laskea tähän mukaan vai ei. 35 miljardia, uusiutu, 5 miljardia ydinenergialle ja 30 miljardia uusiutuville energiamuodoille. Se, että tässä sanottaisiin, että uusiutuvien energiamuotojen tuki olisi tämä suuri ongelma, niin se ei kyllä ole totta. No katso Werner näitä lukuja, ne eivät ole minun... Ähm, lukuja, niin sinun komission jäsenesi Göttinger ne minulle toi. Äh, meidän on katsottava, että miten me eh, tässä nyt toimimme. Eh, ilman uusiutuvia energiamuotoja emme voi eh, tulevaisuudessa toimia ja tietyillä sektoreilla, kuten siis liikenteellä on erityistilanne ja tietyillä mailla on erityistilanne, kuten siis Puolalla, mutta emme voi eurooppalaista politiikkaa tehdä yksittäisille sektoreille ja maille, vaan meidän on katsottava kokonaiskuvaa. Kiitoksia, Stenko Reido de Campos. Gracias, <clears throat> presidente. Muito Kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Kymmenen vuotta sitten teimme ennusteita. Tänä päivänä ennusteiden tekeminen on vaikeampaa. Yhdysvalloissa käytetään valtavasti liuskekaasua tänä päivänä. Sen vuoksi Yhdysvaltain kilpailukyky on parantunut suhteessa Eurooppaan. Monissa paikoin Eurooppaa nyt kaasua on, kaasu on korvattu Yhdysvaltain tuontikaasulla, joten tilanne on muuttunut täysin. Kohta kaksi. Tekniset innovaatiot ja niiden tarve ja uusiutuvat energiat. Nämä on esitetty meille menestystarinoina. 30 prosenttia on tavoite, johon voidaan päästä, mutta miksi meidän pitäisi pitäytyä tähän? Ja kenties voitaisiin asettaa tavoitteeksi 40 prosenttia vuoteen 2030, mutta kaikki tietystikin maksaa rahaa. Mikään ei tule ilmaiseksi. Me tarvitsemme hyvin paljon teknisiä innovaatioita, älykkäitä verkkoja. Ja täytyy samalla varmistaa energian toimitusvarmuus. Yksi avainratkaisu tähän kaikkeen on energiatehokkuus. Usein kuitenkin energiatehokkuudesta vain hoetaan hokemasta päästyäänkin. Pikemminkin pitäisi järkeä kurssia tehdä realiteetti eikä pelkkää sanahelinää. Sitten Euroopan laajuiset energiamarkkinat. Mikäli emme kehitä energiamarkkinoita, saattaa olla, että menetämme hyvin paljon. Markkinoiden tehokkuus heikkenee, ympäristön kestävyys kärsii ja niin poispäin. Saattaa, että kaikki toimi, työ ja energia menee hukkaan. Meillä on ehdotus, joka liittyy eurooppalaisiin verkkoihin, mutta psykologisesti ja kansallisessa kontekstissa tilanne on kuitenkin toinen. jotkut aloitteet energian osalta eristyneet muista ja jotkut Euroopan kolkat ovat jääneet täysin yksin. Investointeja tarvittaisiin ja tärkeää on varmistaa tilanteen vakaus ja sijoittajillekin täytyy olla toimintaympäristön osalta vakaat olosuhteet varmuus tulevasta. Mitään epäselvyyksiä, epämääräisyyksiä ei saa jättää tekstiin. Meidän täytyy varmistaa, että teksti on selvempi, koska mitä selvempiä olemme, sitä enemmän saadaan markkinoaikaan vakautta. Thank you very Kiitoksia kollega Korhola. I... Kiitoksia oikein paljon. Kun vähän aikaa sitten tapasin äänestäjiä Suomessa, tai sanoisinko mahdollisia äänestäjiä, niin Minulla oli vesimeloni ja suuri kivi, joka oli melkein vesimelonin kokoinen äh, kanssa mukana. Ja osoitin heille, että Eurooppa on puristanut vettä tästä kivestä samalla kun äh, muun maailman päästöt kasvavat. Ja tämä on mielestäni ongelma. En minä sano, etteivätkö muut äh, etteivät ne muut tee mitään. Kyllä ne, ne tekevät, mutta tiedän, että meidän valitsemanne menetelmä on hyvin kallis ja tämä mietintö on yllättävän hyvä ja niin tasapainoinen, että toivoisin, että siihen tehtäisi mitään tarkistuksia, joten kiitoksia oikein paljon. Se on hyviä asioita, esimerkiksi se, että EU on saavuttamassa 2020 tavoitteensa ja että se on päästöstä vain 11 prosentista vastuussa maailmassa ja tämä osuus tulee vähenemään. Tämä täytyy ottaa huomioon myöskin se, että se on 4 prosenttia prosenttia vuonna 2030, joten meidän täytyy varmistaa, että työskentelemme samalla puolella kuin suuret saastuttajat ja varmasti on heille helpompaa muuttaa strategiaamme kuin heille. Tärkeää on myös se, että jotkut uusiutuvat energiamuodot niitä pitäisi pitää nyt jo kypsinä ja niiden tuet olisi poistettava asteittain. Olen samaa mieltä. Niiden pitäisi yrittää saada tuottavuutta markkinoilta eikä yhteiskunnan tuista. Meidän todellakin pitäisi luopua kaikista tuista, myöskin fossiilisten polttoaineiden tuista. Meidän ei pitäisi E, erityisesti hoitaa näitä uusiutuvia energiamuotoja, e, koska tällä tavoin rankaisemme tätä teknologiaa. Me lukitsemme sen tasolla, joka ei ole kilpailukykyinen. E, tarkistukseni Busekin mietintöön, jossa vaaditaan komissiota julkaisemaan tutkimus olen iloinen, että se on tässä mukana. On tärkeää, että pystymme ehkäisemään hiilivuodon. Kaksi huonoa asiaa. Olen hiukan huolissani kappaleesta 33, jossa sanotaan, että pitää ottaa huomioon BKT, kun asetetaan tulevaisuuden tavoitteita. BKT on katsottava niin, että tehokkain kustannus vähentämispotentiaali olisi hyödynnettävä erityisesti alhaisemman BKT maissa tätä potentiaalia todellakin on. Kiitoksia sitten kollega Brody. Kiitoksia puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin äh, onnitella neuvottelijoita, joiden täytyy ensi viikosta lähtien Varsovassa käydä keskustelua kasvihuonekaasupäästöistä henkilökohtaisesti. Minulla ei ole suuria odotuksia, koska niin kauan kuin ei oteta huomioon Balin julkilausumaa yhteisvastuusta, vaikkakin hajautetusta yhteisvastuusta, niin me emme pysty tekemään ehdotuksia, joita pystytään hyväksymään riittävän laajalti. Erityisesti vuoden 2030 tavoitteesta haluaisin oikein lyhyesti puhua. Ensinnäkin ener- eh, uusiutuvien energiamuotojen tehokkuuden maksimointi. On erittäin tärkeää, että saadaan aikaan hyvin korkealaatuinen sähköverkko, tällainen eurooppalainen kantaverkko, joka mahdollistaa sen, että voidaan uusiutuvia energiamuotoja hyödyntää parhaiten, eh, nimittäin nimenomaan sähköenergiana, jolloin se on mahdollisimman joustavaa. Meidän tulisi myöskin eh, nostaisi jotain kysymyksiä, esimerkiksi sopeutuminen ilmastonmuutokseen ja hyödyntää uusiutuvia energiamuotoja, joita eh, löytyy mantereeltamme, esimerkiksi biomassa, metsä- ja maatalouden jätteet ja muuttaa ne kaasuksi ja hyödyntää niitä korkeatasoisissa tehokkaissa polttokennoissa. Me voisimme näissä polttokennoissa myöskin hyö, niitä hyödyntää, niissä on 70-75 prosentin energiatehokkuus ja tällä korkealla energiatehokkuudella pystytään hyödyntämään myös tarpeet alhaisille lämpötiloille lämpöpumppujen kautta. On useita erilaisia innovaatioita, jotka mahdollistavat sen, että vältämme tämän polttamisen joka on ilmaston saastumisen pää syy ilmaston lämpenemisen lisäksi. Kiitoksia kollega Van Brent. Thank you, Kiitos puheenjohtaja. Minäkin voin puhua lyhyesti. Täällä on kuultu kyllä jo erittäin hyviä puheenvuoroja koko joukko. Tuen molempia ryhmäni varjoesittelijöitä. Pari huomiota kuitenkin minultakin. Tämä on ihan ansiokas teksti, mutta joudun kyllä Rouva Korholan, Kor, Korholalle aiheuttamaan pettymyksen siinä mielessä, että joudumme kyllä tarkistuksiakin tekemään. Kun ajatellaan Rouva Delvon sävyä ja lähtökohtaa, niin esimerkiksi tämä Jonatosan kappale A tässä todetaan, että niin, niin energiahuolto, kilpailukyky ja, ja ympäristötavoitteet ovat kaikki tärkeitä ja liittyvät kaikki toisiinsa. Hyväksyn kaiken tämän, mutta se, että niitä pitää käsitellä kaikkia yhtä läillä ja pitää yhtä tärkeinä, ei mielestäni ole kyllä oikein. Ajatellaan lapsia ja lastenlapsia, kun ajatellaan, että maapallo selviää hengissä, niin on kai se nyt hieman tärkeämpää ja kansanterveys, ihmisten terveys tärkeämpää, samoin kuin ihmisten hyvinvointi tärkeämpää kuin nämä mitkään muut asiat. Se on muistettava. Toiseksi kysymys hinnoittelusta. Erässä Flaamilehdessä tänään totesi, että Flanderissa – energia, uusiutuvien energianlähteiden hinta tulee eh, niin kalliiksi, että sitä ei enää pysty maksamaan. No tämä on tiettyjen poliittisten puolueiden ja tiettyjen teollisuuden alojen propagandaa. Kyllähän meillä on parlamentissa laaja konsensus siitä, että totuus on aina kaikkein tärkeintä. Kun ajatellaan, että meillä on energiakomissaari, eh, hänen eh, virkamiehensä ovat kirjoittaneet, että fossiiliset polttoaineet saavat huomattavasti enemmän tukia Euroopan unionissa kuin uusiutuvat. Mutta valitettavasti kaikki nämä tekstin kohdat komissaari ja hänen kabinettinsa poistattivat tekstistä. Tällaista ei saa tapahtua parlamentissa. Numerot ovat numeroita, tosiasiat tosiasioita. Kyllä energiaa on tuettava jatkossakin, mutta ennen kaikkea sellaista energiaa, joka varmistaa meidän kaikkien yhteisen tulevaisuuden. EPP esimerkiksi, tai ainakin monet sen osat haluaisivat keskustella siitä, että ovatko nämä kaikki tavoitteet edes tarpeellisia. Unohtakaa me nyt jo tämä keskustelu, jättäkäämme se taaksemme ja keskustelkaamme nyt siitä, miten esimerkiksi pahtokauppajärjestelmä ja muita asioita käsittelemme jatkossa. Kiitoksia kollega Lehpaas. Kiitos rouva puheenjohtaja. Uskon ensinnäkin, että kolme tavoitetta ovat täysin väjäämättömän tarpeellisia. Niitä täytyy olla sitovia, pakottavia. Mitä kilpailukykyyn tulee? Talouden kilpailukykyä täytyy käsittää samassa yhteydessä kuin ilmastokysymyksiä. Jotkut kollegat ja heidän puheenvuoronsa saivat minut pikemminkin muistamaan mieleeni autoteollisuuden menneet toimet, ei niinkään tulevaisuutta. On täysin selvää, että tulevaisuuden energia tulee olemaan uusiutuva energia, että fossiiliset energiat ovat menneisyyden energialähteitä. Pitäisikö tässä nyt valita yksi tai toinen? Minun mielestäni tuo keskustelu kuuluu jo menneisyyteen. Ja kun tarkastellaan teollisuutta, nyt Kiinan teollisuus ja joidenkin muiden maiden teollisuus kilpailee voimakkaasti uusilla teollisuuden sektoreilla. Kun puhutaan sähköautoista, uusiutuvasta energiasta ja muista innovaatioista, nämä kaikki ovat sellaisia alueita, joilla meidän teollisuutemme ja yritystämme täytyy olla johtajan asemassa. Ja tähän täytyy päästä. Meidän täytyy luoda tähän suotuisaa toimintaympäristöä. Meidän täytyy olla kunnianhimoisia tavoitteissamme ja kokonaisvaltaisia. Täten yritystemme kilpailukyky varmistuu. Ja viimeisenä vielä täytyy ottaa huomioon joidenkin määrin erityistilanteet. Ymmärrän kyllä se, mitä sanottiin Puolasta esimerkiksi, mutta poikkeuksista ei saa tulla yleinen sääntö. Kiitoksia seuraavaksi kollega Herzog. Eh. Kiitos puheenjohtaja ja kiitoksia sitä, että pidätte huolen siitä, että meillä kaikilla vaikka kaikille puheaikaa riittää. Tarvitaan kolme tavoitetta. Tarvitaan lisää yhteistyötä, rajat ylittävää yhteistyötä, lisää synergiaa ja näin ollen nämä toisinsa yhdistetyt sitovat tavoitteet, koska näin todella meillä on nyt tämä yhteismenettely energiaa varten ollut ja olemme nähneet, mihin se on johtanut. Jos katsomme tätä tilannetta tarkasti, niin äh, tällä on äh, erilaisia hyötyjä Euroopan unionille. Kyse on äh, tiedosta ja taidosta, jota voidaan käyttää kaikkeen teknologiaan. Siksi mm, tässä nyt kaipaan vielä hiukan tätä tietopohjakysymystä, esimerkiksi patenttioikeudet ja niin edelleen. Esimerkiksi tällä hetkellä rakennetaan suuria voimalaitoksia jotka pohjautuvat äh, tiettyyn teknologiaan, joka tulee muualta. Ja meidän täytyy todella keskittyä myös energiatehokkuuteen. Se on tärkeää alalle, se on tärkeää äh, koko teollisuudelle. Äh, sehän on, se koskee itse asiassa kaikkea kun ajatellaan vaikkapa kemian alaa ja sen luomia tuotteita, niin tehokkuus on äärimmäisen tärkeää. Eli energiatietoisuutta täytyy lisätä ja tarvitaan lisää tietotaitoa, koska näin myös kilpailukykymme säilyy ja vahvistuu. Ja lopuksi tarvitaan rahaa, investointeja, investointeja. Täytyy katsoa myös tarkasti toimitusteollisuutta Energian toimitusala on jäänyt mm, hiukan tässä jalkoihin. Se täytyy myös muistaa, koska ilman sitä me emme tätä muutosta voi saada aikaan, välttämätöntä muutosta. Viimeinen seikka, kollegat, jotkut ovat ehkä sitä mieltä, että edistys ei ole vain puhetta, vaan todellista edistystä. Ja jos lähdemme nyt asioita edistämään, niin eiköhän meillä ole jotain kunnollista sitten vuonna 2030. Kiitoksia. Seuraavaksi kollega Rybik. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin onnittelen tästä mietinnöstä. Suunta on oikea. Ongelma liittyy nimenomaan tähän jalostusteollisuuteemme. Meidän täytyy katsoa sitä tarkkaan, niin siksi päästökauppa järjestelmän, seuraajajärjestelmän pitäisi keskittyä sähkön tuotantoon eikä puuttua tähän tuotantoteollisuuteen, koska meidän kuluttajamme sitten valitsevat, mitä tuotteita tulevaisuudessa ostavat, ja siksi olisi järkevää, että me katsoisimme tätä hiilidioksidijalanjälkiveroa, esimerkiksi niitä tuotteita, joihin, joiden hiilen jalanjälki on hyvin pieni, niin eikö niiden arvonlisäveroa voitaisiin alentaa niin, että kannustaisimme ostamaan sellaisia tuotteita, tuotteita, joissa hiilijalanjälki on pieni. Nämä kolme tavoitetta ovat sellaisia, että voin niitä tukea. Minäkin kannatan niitä. Erityisesti mielestäni tehokkuus olisi asetettava keskiöön, mutta myös huoltovarmuus. Euroopan huoltovarmuus, sillä on tärkeä merkitys, samoin kuin kohtuuhintainen energia ja tämä liittyy valtiollisiin tukiin. Tarvitsemme uudet puitteet, jotka äh, asettavat fossiilisten ja uusiutuvien energiamuotojen kilpailun äh, oikeaan äh, puitteistoon. Meillä pitäisi olla myös tällainen ähm, elinkaari kustannusanalyysi tuotannosta aivan loppukäyttöön asti ja silloin huomaamme, että kustannukset ovat hyvin erilaiset. Uusiutuvat energiamuodot ovat variaabilis- muuttuvissa kustannuksissa nolla, mutta investoinnit kuitenkin tarvitsevat vielä tukea. Seuraavaksi Kolaska Bobinska. Dziękuję bardzo. Kiitoksia paljon puheenjohtaja. Uskon, että esittelijöidemme kirjoittama mietintö on oikein hyvin tasapainossa. Ja toivon todellakin, että sen päälinjauksia ei tulla muuttamaan niiden eri kommentteiden valossa, jotka kuulimme täällä tänään. Toivon todellakin, että mietintö pysyy sellaisena kuin se on. Ainakaan sitä ei saa täysin ryhtyä rukkaamaan uuteen uskoon. Ymmärrän kyllä, että tänä päivänä käymme erittäin kauskantoista tärkeää keskustelua. Ja tulevina kuukausina, kun puhumme energia- ja ilmastopolitiikasta, tämä keskustelu tulee olemaan taustalla. Vidal Quadras totesi, että ilmastopolitiikka on ollut määräävässä asemassa jättänyt varjoonsa energiapolitiikan sitä on pidetty paljon tärkeämpänä kuin energiapolitiikkaa. Nyt tämä tasapaino saattaa, täytyy saada oikaistua. Meiltä täytyy uudelleen määritellä tavoitteemme ja mekanismit ja toimenpiteemme. Tämä on erittäin tärkeää. Olen samaa mieltä niiden kollegoiden kanssa, jotka sanovat, että meidän pitäisi tehdä paljon enemmän, mutta pitäytyä kuitenkin linjauksiin, mutta kuitenkin olla kunnianhimoisempia kuin aikaisemmin ja toimia paljon nopeammin ja ponekkaammin Tämä on yksi tapa toimia entiseen malliin, mutta voimakkaammin, nopeammin. Ja kolme tavoite, tilannetta ja kuinka näihin kolmeen tavoitteeseen päästään. Niitä kulkevat käsi kädessä. Nämä ovat erittäin tärkeitä kysymyksiä. Pitäisikö jokaiselle jäsenvaltiolle asettaa omat tavoitteensa, jotka ovat eriäviä, keskenään? Eri jäsenvaltioissa on erilainen, esimerkiksi kun tarkastellaan energiatehokkuutta. Energiatehokkuuteen on helpompi päästä joissakin jäsenvaltioissa kuin joissakin muissa. Juurikin täytyy tehdä paljon enemmän työtä kurakseen muuto kiinni kuraksen kuilun umpeen. Kokonaisvaltaisen tavoitteen pitäisi olla kuitenkin kaiken kaikkiaan se, että hiilidioksidin vähennyksiä voidaan, hiilidioksidin päästä voidaan vähentää. Mutta eri maissa tavoitteeseen voidaan päästä eri tavalla. Ja juuri maiden väliset erot on asia, jota kannattaa painottaa. Politiikkamme pitäisi olla paljon enemmän hieno säätöistä politiikkaa sen sijaan, että yksi koko tai yksi malli sopisi kaikille. Sitten Lissabonin strategiasta puhjakorjaa Lissabonin sopimuksesta. Energian toimitusvarmuudesta on tullut erittäin tärkeä seikka. Euroopan pitäisi tässä suhteessa päästä eroon energian tuontiriippuvuudesta. Kiitoksia seuraavaksi kollega Lange. Kiitos puheenjohtaja. Minun mielestäni tämä mietintöluonnos on oikein hyvä, käyttökelpoinen pohja työllemme. Ehkä joissain asioissa voidaan vielä saada aikaan lisätarkennusta, mutta se, että tässä nyt vahvistetaan nämä kolme tavoitetta, mielestäni vie meitä aivan oikeaan suuntaan. Tosin tässä näiden kolmen tavoitteen välillä on nyt tapahtunut aika merkittäväkin muutos. Kun ajatellaan huoltovarmuutta ja eh, hinnan edullisuutta, niin ne ovat itse asiassa nyt nousseet eh, ilmastokestävyyden yläpuolelle. Kun ajatellaan energiantuotantoa, hintoja Yhdysvalloissa, jotka ovat nyt öljyntuotannon ja liuskekaasun eh, vuoksi laskeneet 30 prosentilla, ja kun samalla nähdään, että eurooppalaiset suur yritykset investoivat Yhdysvalloissa edullis, Yhdysvaltoihin edullisen energiahinnan vuoksi aika merkittävästikin investoivat, niin emme voi jättää tätä huomiotta. Saksan malli, Saksan malli uusiutuvien suhteen ei ole hyvä. Se on vääristänyt investointeja useilla miljardeilla. Tulos on nähty ja siksi pyysinkin puheenvuoroa kollega Seber täällä näihin numeroihin viittasi, mutta komission vertailussa mukana ovat vain valtion tuet, mutta kun ajatellaan Saksan energia, uutta energialainsäädäntöä, niin kuluttaja maksaa viulut, mutta näitä, tätä ei ole otettu huomioon 20 miljardia eurossa, euroa vuodessa koska meillä on niin pitkä takuu tämän järjestelmän säilyttämiselle, kun panoksia on tehty uusiutuviin omiin laitoksiin. Ja ylituotanto tuulialalla esimerkiksi Saksassa johtaa siihen, että Puola ja Alankomaat saavat ylimääräistä sähköä meiltä ilmaiseksi ja tämän lisäksi hinta Saksassa on noussut kuudella sentillä kilowattituntia kohti, samalla kuin Alankomaissa laskenut viidellä sentillä, kun he saavat vielä rahaa siitä, että ottavat meidän ylimääräisen sähkömme. Tässä nyt on aikamoinen epätasapaino. Ja kun tässä tekstissä kohdassa 23 todetaan, että saaretkin pitää ottaa mukaan Euroopan sisämarkkinaverkkoon, eurooppalaiseen verkkoon, niin Malta, täytyykö Maltankin nyt saada joku ö, liittymä? Eikö tärkeämpää olisi, että siirtyisivät öljystä vi- tuuleen ja aurinkoon? Sama koskee Kyprosta. Meillä on täysin käyttämättömiä reservejä monissa jäsenvaltioissa. Ne pitäisi nyt ottaa tässä käyttöön. Ja sitä tulisi mielestäni tässä ehdottomasti ehdottaa. Kiitos. Oora läppä. Kiitoksia. Nyt annan puheenvuoron. minulla on vielä kaksi puheenvuoropyyntöä, mutta annan nyt kollegan eh, Simanskille puheenvuoro, koska hänen täytyy lähteä viiden minuutin kuluttua. Ja sen jälkeen meillä on vielä kollega Delvon puheenvuoro bo faktycznie muszę opuścić to spotkanie o 11. Kiitoksia. Niin todellakin minun on lähdettävä täältä salista kello 11, joten muutama äh, sananen äh, näihin kaikkiin kommentteihin, joita olette sanoneet. Ja nyt ensinnäkin varoitus. Varoitus oikeastaan kaikille. Meidän ei mielestäni pitäisi ähm, mennä tällaiseen ympyrälogiikkaan tässä. Meidän tulisi ajatella, että on yksi patenttilääke, joka ratkaisee koko tilanteen. Emme me voi sanoa, että yksi lähestymistapa riittää. Me tarvitsemme useita erilaisia välineitä. Me tarvitsemme energiaa, turvallisuutta, me tarvitsemme kilpailukykyä, me tarvitsemme toimintaa äh, toimia, jotka tasapainottavat ja ylläpitävät kehitystämme. Tästä on kyse. Ei ole kyse toimista, jotka ovat ristiriidassa keskenään, vaan toimista, jotka täydentävät toisiaan ja omista varoista. Tämä on tärkeää. Euroopassa kyse on joko perinteisistä energialähteistä tai uusiutuvista. Me tarvitsemme sekoituksen ja oikean suhteen tähän sekoitukseen, jotta se toimisi Euroopan energiamarkkinoilla, koska emme me voi sanoa, että meillä voi olla vain yksi paikallinen energialähde, joka ratkaisee koko tilanteen. Uusiutuvat energiamuodot eivät sitä tee, ei myöskään liuskekaasu. Me tarvitsemme tasapainoisen sekoituksen eh, eri energiamuotoja. Ja olen kovin yllättynyt, että niin monet teistä sitten käyttävät Kiinaa mallina, kun puhumme ilmastopolitiikasta. Kiina on itse asiassa se valtio, joka joka viikko kai ymmärtääkseni rakentaa yhden voimalaitoksen, joka käyttää fossiilisia polttoaineita. E, ja tämä ei mielestäni ole oikea tapa toimia. On myös erilaisia finanssipoliittisia välineitä, jotka lisäävät heidän budjettiaan. No onnea siihen, mutta tämä ei ole ilmastopolitiikkaa. Myöskin autot Kiinassa, ne kaikki käyttävät fossiilisia polttoaineita. Eivät ne tietenkään käytä höyryä, se on todellista edistystä, mutta silti meidän pitäisi keskittyä omiin kokemuksiimme ja menestykseen, joka meillä on ollut eh, energialähteissä. Perinteiset energiamuodot ja Liuskekaasu eivät tietenkään tule muuttamaan kaikkea EU-ssa. On sellaisia valtioita, jotka maksavat kaksinkertaisen hinnan verrattuna yhdistyneeseen kuningaskuntaan, jonka edustaja Hall mainitsi. Joten joillekin valtioille tämä tulee lisäämään kilpailukykyä. Tämä ei tule siis muuttamaan kaikkea, mutta se on markkinaväline. Tämä mietinnön tavoite ei ole arvioida tieteen ja energian aspektien suhdetta. Meidän täytyy arvioida, äh, vastaavatko poliittiset välineemme tavoitteita. Ja monta vuotta 2020-2020 paketin jälkeen me tiedämme, ettei näin ole. Jos katsomme tuntia ja vientiä, niin eroja näkyy. Joten nyt on aika katsoa kokonaistilannetta uudelleen energiatehokkuuden ja uusiutuvien energiamuotojen potentiaali on vääristynyt. Eli jos emme onnistu saamaan uudelleen tätä tasapainoa, niin sitten meillä on politiikkaa, joka tulee aina välillä luomaan uusia konflikteja, jännittyneitä ja epätasapainoa lainsäädännössä ja haluamme välttää tämän jos me siis sanomme, että fossiiliset polttoaineet kuuluvat menneisyyteen, no se kuulostaa hienolta poliittisissa kokouksissa, mutta se on hyvin kaukana todellisuudesta. 80 prosenttia kaikesta kysynnästä vielä useiden vuosien aikana tullaan kattamaan fossiilista polttoaineista, ehkä pääasiassa hiilen avulla. En ole kovin iloinen tästä. Rehellisesti sanoen mieluusti käyttäisin tuulienergiaa ja aurinkoenergiaa energia ja niin poispäin, mutta tämä on todellisuutta. Jos emme huomioi tosi seikkoja, niin sitten me saamme yksipuolisen mietinnön. Ja tämä mietintö on sellainen, että siinä pitäisi olla useita näkökulmia niin, että pystyisimme saavuttamaan tavoitteet, jotka ovat taloudellisesti kestäviä ja myöskin kiinnostavia kumppaneillemme eikä vain meille itsellemme. Meidän tulisi vakuuttaa heidät siitä, että tie on ehkä mutkikas, mutta tämä tuo meille tasapainon eh, ympäristöystävällisyyden ja energian välillä, ja tämä on tämä mietinnön tavoite. Kiitoksia. Kiitoksia kollega Simanski. Nyt vielä nämä kaksi puheenvuoroa ennen kuin annan eh, puheenvuoron komissiolle ja sitten kollega Delvolle. Kollega Rossi. Grazie, presidente. allora... Kiitoksia puheenjohtaja. Tarvitaan myös enemmän rohkeutta, kun tällaisia tekstejä kirjoitetaan. Joten pyytäisin, että esittelijät mm, vielä painostaisivat enemmän siihen suuntaan, että luotaisiin yhtenäiset energiamarkkinat, koska ne ovat ratkaisu äh, siihen, että toisaalta optimaalisesti käytetään uusiutuvia energiamuotoja, mutta samalla myös saadaan aikaan tasa-arvoa kuluttajille ja yrityksille, mitä tulee energiakustannuksiin. Otan tässä Italian esimerkin, se on hälyttävä. Italian yritykset maksavat energiasta 130 prosenttia enemmän kuin ranskalaiset tai puolalaiset yritykset, 80 prosenttia enemmän kuin saksalaiset yritykset. Ja jos puhumme eh, kolmansista maista, niin 400 prosenttia enemmän verrattuna amerikkalaisiin yrityksiin olisi tarpeen, että vähintään täällä Euroopassa ei olisi kilpailua yritysten välillä, jotka toimivat vapailla sisämarkkinoilla valtioiden kesken, jotka ovat osa samaa unionia. Sen sijaan, mitä tulee näihin sitoumuksiin, vakaviin sitoumuksiin, mitä tulee uusiutuvien energiamuotojen käyttöön ja myöskin ilmastonmuutoksen torjuntaan, jos me teemme tällaisia vahvoja sitoumuksia, niin sitten on annettava myös korvauksia, erityisesti yrityksille, jotka työskentelevät kolmansissa maissa ja sitten tuovat Euroopan unioniin hyvin kilpailukykyisin hinnoin, koska ne maksamat vähemmän, niillä on vähemmän sitoumuksia, ja eh, ne myös vaikuttavat vähemmän ilmastonmuutoksen torjuntaan. Eh, joten tämä on epäreilua kilpailua yritysmaailmassa, joten meidän on sanottava, että hyvä on, vaadimme yrityksiltämme paljon, Euroopalta paljon, mutta toisaalta sitten myös odotamme, että myös muutkin joko eh, noudattavat samoja sääntöjä tai sitten maksavat siitä sakkoa. Kiitoksia kollega Rossi ja sitten kollega Estrella. E- Kiitoksia puheenjohtaja. Nyt käymme keskustelua, joka toistaa itseään, toistaa itseään täällä. Meidän valiokunnassa, ympäristövaliokunnassa ja uskoakseni myös teollisuusvaliokunnassa tärkeä aihe todellakin. Ilmasto ja energia ovat keskeisiä aiheita Euroopan politiikassa kriisi on jo osoittanut sen, että on aivan välttämätöntä nyt muuttaa kurssiamme kestävämpään suuntaan ympäristöalalla, energia-alalla ja samalla tätä kautta luodaan myös vaurautta ja työpaikkoja. Näinpä Euroopan unionin on säilytettävä kunnianhimo ja myös merkittävä roolinsa. Meidän täytyy vähentää kasvihuonekaasujen käyttöä, kasvihuonekaasupäästöjä. Ja meidän on investoitava uusiutuviin energialähteisiin, eikä voida lainkaan ymmärtää, että EU edelleen tukee fossiilisia polttoaineita taloudellisesti meidän on asetettava myös lisävaatimuksia energiatehokkuudelle. Turvallisuussyistä sekä kustannuksen, kustannuksia vähentääksemme täytyy pohtia myös muita energianlähteitä. Uusiutuvat energianlähteet johtavat tai niiden käyttö johtaa siihen, että saamme ikään kuin takeita tulevaisuudellemme. Minä olen jo pitkän ajanut sitä ajatusta, että Euroopan unionilla olisi yhteinen energiapolitiikka. Ei saisi olla mm, erilaisia strategioita eri jäsenvaltioissa. Ja sitten on tietenkin yrityksiä, jotka joutuvat äh, kantamaan merkittävämmän taakan ja toisia, joille taakka on kevyempi. Kiitoksia kollega Estrella. Sitten kollega Liisa on vielä pyytänyt puheenvuoroa. Teillä on puheenvuoro. Kiitos. Ehkäpä vielä ihan lyhyesti selvittäisin muutaman asian, että tässä ei synny väärinkäsityksiä. Kollega Werner Langen sanoi hyvin tärkeän asian, johon Rova Estreelakin äsken viittasi sitä korostaen. Erityisesti ener- uusiutuvien energianlähteiden alalla emme ole samoilla linjoilla. Tämä epäkoordinoitu, koordinoimaton uusiutuvien energianlähteiden käyttörakennelma on suuri ongelma. Meidän täytyy investoida varastointiin, verkkoihin ja asiat voidaan hoitaa paremmin ja kustannustehokkaammin, jos tehdään rajat ylittävää yhteistyötä. Kun ajatellaan uusiutuvien sitovaa tavoitetta, niin jos niitä ei jatkossa tueta, niin itse asiassa ei tässä sitten enää mistään tarvitse sopiakaan. Kuitenkin Viittaisin vielä siihen, että merkittävä heikkous tähän astisessa energia- ja ilmastopaketissa on ollut juuri se, että meillä ei ollut minkäännäköistä sitovaa tavoitetta energiatehokkuuden suhteen. Eli asiat eivät, nämä eri palaset eivät ikään kuin sopineet yhteen. Ja nyt tämä tietenkin on aiheuttanut ongelmia muun muassa päästökaupan suhteen. No ei tietenkään mikään ole musta, mustavalkoista tässä maailmassa. Ei voida sanoa, että koko maailmassa kaikkien on kopioitava meidän ilmastopolitiikkaamme, mutta se mitä Konrad Simanski ja muut ovat sanoneet, että kuka maailmassa ei tee mitään ilman meitä, se ei pidä paikkaansa. Olemme valtuuskuntamatkalla Washingtonissa ja näimme, että esimerkiksi Yhdysvalloissa on jo päätetty ajoneuvojen päästöistä sitovasti tasolle, joka on itse asiassa alhaisempi kuin mihin me olemme päässeet, ja että Obama on todennut, mitä? Ja, also man kann... Langen välihuomautukset eivät tule mikrofoniin. Niin, en minä siis nyt tätä nyt yksi yhteen vertaakaan, mutta halusin vain tuoda esiin, että kyllä heilläkin on ilmastonsuojelualoitteita ja varmaan on muitakin poikkeuksia, enkä minä vastusta sitä, ettemmekö sopisi näistä Euroopassa. Ja viimeinen seikka on olemassa lainsäädäntöehdotus. Niin, mutta kun Lange keskeytti minut, puheenjohtaja. Kollega Liise. Tämä on nyt jo toinen puheenvuoronne, kollega Liise. Ehkä nyt saalitte kuitenkin, että puhun tämän virkkeeni loppuun, ajatukseni loppuun. On ehdotus, Obaman ehdotus, joka voidaan saada läpi ilman kongressia. Kyse on raja-arvoista fossiilisille polttoaineille ja se on alhaisempi raja-arvo kuin mistä me olemme Euroopassa edes puhuneet. Ja jotkut sanovat, että ehkä mieluummin sitten pääsykauppaa. Me emme ole ainoat ilmastonsuojelijat maailmassa. Grazie, Kiitoksia. Muistutan siitä, että puheajoista on pidettävä kiinni. Se on yksi tärkeimmistä säännöistä tässä rauhanomaisessa rinnakkaiselossa. Ja nyt annan puheenvuoron herra Vergotille, joka tulee ilmastopääosastosta komissiosta. Thank you, Madam Chairman. Uh, and uh, thank you to the rapporteurs for... Uh... Kiitos puheenjohtaja ja kiitos esittelijät tästä mietinnöstä. Se on meille hyvin tärkeää, erityisesti siksikin, kun komissio tässä nyt on todella tulossa pian 2030 paketteineen äh, tämän vuoden lopussa tai ensi vuoden alussa viimeistään. Paljon täällä on sanottu puhuttu kilpailukyvyn, energia, huoltovarmuuden sekä ilmastokestävyyden välisestä suhteesta. Ja sehän tässä nyt on tietenkin komissionkin ajattelutavan ytimessä, että meillä on yhdet koordinoidut puitteet kaikille näille toimille. Aika monet täällä parlamentin jäsenistä ja myös mietintöluonnos ilmaisevat äh, tämän äh, öljyn ja kaasun äh, loppusumman, kuinka se on noussut, 500 miljoonaa euroa, ja tämä on siis suuri osa BKTstä, mutta tämä on kaksi kertaa kalliimpaa kuin mitä se oli viimeisten 20 vuoden aikana, ja tämä on keskeistä tämä tuontiriippuvuus meidän taloudellemme, eli tämä kyllä osoittaa, että ilmasto ja ää, energia tavoitteemme liittyvät hyvin tiukasti yhteen. Täällä on puhuttu paljon energiatehokkuudesta, innovaatioista, jotka luonnollisesti luovat sitten synergiaetua näiden kaikkien kolmen tavoitteen välille. Esittelijä Simanski puhui globaalista lähestymistavasta ja sehän on ilmastoa ajatellen välttämätöntä, jos ongelma halutaan ratkaista. Tällä viikolla mm, seuraava kop käynnistyy Varsovassa ja sehän on nyt sitten taas tärkeä askel matkalla Kööpenhaminasta Pariisiin ja nyt täytyy ajatella jo aikakautta vuoden 2020 jälkeen. Rohkaisevaa on ähm, suurimpien talouksien viimeisessä kokouksessa Yhdysvallat ja Kiina molemmat totesivat, että tulevat kertomaan, mitä aikovat äh, tehdä vuoden 2020 jälkeen ja aikovat siis tämän äh, paljastuksen tehdä jo ennen äh, Pariisin koppia 2015. Ja näin tulemme kuulemaan, että mitä he aikovat tehdä osana kansainvälistä sopimusta. Sitten sekä, jonka halusin mainita, liittyy muiden ponnisteluihin. Tällä viikolla komission yhteinen tutkimuskeskus julkaisi kertomuksen, niin kuin vuosittain julkaisee, maailmanlaajuisista päästöistä ja yleensä tuo kertomus on tuo huonoja uutisia, koska vuosittain päästöt ovat maailmassa nousseet aika nopeasti ja ne eivät ole ollenkaan tämän kahden asteen tavoitteen puitteissa. Mutta nyt kun ajatellaan ensimmäistä kertaa, kun irrotetaan talouskasvusta tämä päästömäärä, niin ihan ensimmäistä kertaa että on tehty yhteys sen suhteen, mitä koko maailmassa on tehty. Sitten ETS ja ei ETS, tästä ehkä vielä ensin ETSstä. On tärkeää tietää, että sidosryhmäkuuleminen vihreän kirjan jälkeen totesi, että kyllä ETS on tärkeä pääasiallinen väline kustannustehokkuus kohti kustannustehokkaita päästövähennyksiä. Tämä on osoitus sitä, että tarvitaan ei sirpaloitumista, vaan yhteistä kantaa Euroopan unionissa ja yhteisiä toimia. Ja sirpaloituminenhan lisää kustannuksia. Monet täällä muun muassa Roa Hall viittasivat ei-ETS-sektoreiden merkitykseen. Ja kyllä tämä on tärkeä nyky, osa nykypakettiakin tämä ponnistelujen jakotaakan jako toiminta, kun ajatellaan energiatehokkuutta ja polttoainesäästöä, niin hyvin paljon hän näillä aloilla, kuten vaikkapa kuljetusalalla, rakennusalalla, käytetään öljyä ja kaasua, myös polttoaineita. Ja siksi on tärkeää korostaa näidenkin alojen merkitystä kokonaisvaltaisessa lähestymistavassa. Kiitos. Kiitoksia. Ja nyt puheenvuoro on herra Verkoferille, joka on energiapää, Rova Verkoferille, joka on energiapääosastosta. Ne. Niin, kiitoksia. Mekin energiapääosastosta haluaisimme kiittää esittelijöitä ja pidämme äh, tätä mietintöä tällaisena. Äh, sellaisena, että se nostaa esiin tärkeimmät kysymykset myös energiapolitiikasta, ensinnäkin energiatehokkuudesta. Meille on tietenkin tärkeää, että tämä tulevaisuudessakin olisi yksi tärkeimmistä virstanpylvistä. Mekin olemme suunnitelleet tekevämme mietinnön vuoden 2014 energiatehokkuudesta, joten vuonna 2030 mietinnössä jo nostamme esiin asioita, mitä tulee energiatehokkuuteen, mutta viitamme siihen, että kertomus energiatehokkuusdirektiivistä tulee kesäkuussa 2014. Me olemme tietoisia siitä, että joissain maissa on erilaisia toimenpiteitä tukien retroaktiiviseksi leikkaamiseksi katsomme asiaa, mutta myöskin vuoden 2013 näkökulmasta pidämme uusiutuvien energiamuotoja tärkeinä myös siksi, että nämä ovat oma resurssi sisämarkkinoilla Euroopassa. Energia, sisämarkkinat ja infrastruktuuri on nostettu esiin mietinnössä meillekin. Tämä on yksi tärkeimmistä osa-alueista energia-alalla. Jäsenvaltioiden on tehtävä enemmän yhteistyötä. Me olemme paljon sen eteen tehneet ja se, että vuonna 2014 saataisiin sisämarkkinat toteutettua, on tärkeä pointti. Jotkut jäsenet nostivat esiin myös energiahintakysymyksen. Vuoden 2030 mietinnössä tai kertomuksessa me myöskin tätä analysoimme. Teemme juuri vaikutusten arviointia, jossa tarkastelemme erilaisia skenaarioita ja erilaisia tavoitteita, yksi tavoite, kaksi tavoitteita ja energiatehokkuus tavoitteita. Varmistamme sen, että hinta-analyysi on tässä mukana, mutta lisäksi Eurooppa-neuvosto toukokuussa pyysi komissiolta yksityiskohtaista analyysiä energian hinnoista EUn sisällä ja verrattuna pääkilpailijoihin. Komissio tulee sen ensi vuoden alussa tekemään ja täällä onkin jo sanottu se, että päätekijä hinnan nousulle ovat fossiiliset polttoaineet, se on aivan selvää, mutta tulemme tietenkin myös analysoimaan mitä muita komponentteja tässä on. Oli kyse sitten verkkomaksoista, veroista, jotka ovat lisänneet hintoja. Teemme siis tarkan analyysin tästä ja se täydentää tätä 2030 kertomusta energiapoliittisesta näkökulmasta. Tämä oli varmaankin tärkeintä. Me nyt valmistelemme tätä asiakirjaa tammikuulle ja siksi tämänpäiväinen keskustelu ja myöskin seuraava keskustelu varmasti on meille erittäin tärkeä. Kiitoksia. Kiitoksia sitten kollega Delvo. Euh, Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitos myöskin kaikista erittäin mielenkiintoisista puheenvuoroista. Kun huomioon kaikki ne näkemykset, jotka täällä on esitetty, olisi ehkä liian simppeliä sanoa, että voin vastata kaikkiin näihin kysymyksiin yhdellä ainoalla tavoitteella – Kenties voin hieman täsmentää, koska täällä puhuttiin rohkeudesta ja jotkut katsoivat, että tekstistä puuttuu konkreettisia täsmennyksiä. Totesin, että kyse on tekstistä, joka on tulosta konsensuksesta, joka syntyi kahden esittelijän välille. Ja tarkistusten kautta voidaan konkretisoida vielä tekstiä. Jotkut valitettavasti ovat jo poistuneet paikalta, mutta voin kenties lyhyesti täsmentää joitakin seikkoja. Rova Uskuk ensinnäkin esitti kysymyksen, joka liittyy kilpailukykyyn ja siihen, kuinka kilpailukyky on asetettu kestävän kehityksen vastakohdaksi toisiaan poissulkevalla tavalla. On selvää, että energiatehokkuus ja uusiutuvat muodota palvelevat kilpailukykyä sillä ehdolla, että puitekehykset ovat kunnossa ja että kannattavuus ja kustannustehokkuus varmistetaan. Tämä erittäin tärkeää. Tämä täytyy ottaa huomioon myöskin, kun arvioidaan aikansaatua edistystä ja mitä kannattavuuteen tulee. Energiatehokkuutta haluaisin painottaa. Tämä on uusi kulmakivi tulevassa sääntelykehyksessä. Ja tämä myötä vaikuttaa tavoitteeseen pääsemiseen. Niilläkin sektoreilla, jotka eivät kuulu päästä, kauppaan, esimerkiksi rakennusala ja liikenneala – Juuri näitä pitäisi painottaa, näiden sektoreiden merkitystä. Herra Liise viittasi uusiutuviin energioihin. Täytyy muistuttaa, että koordinaatiossa, koordinaatiossa on vielä ongelmia. Ja minä haluaisin juuri tätä painottaa, kun tarkastellaan uusiutuvien energiamuotojen tukia. Tukien täytyy olla paremmin kohdennettuja ja voidaan, täytyy voida myöskin suunnata tukia muihin uusiin energiamuotoihin, jotka eivät ole vielä niin kypsässä vaiheessa. Ja tiettyä joustavuutta tarvitaan tässäkin, mutta Rova van Bremt, joka ei ole vielä paikalla, sanon hänelle kyllä, ja toisekin kollega, joka viittasi fossiilisten energiamuotojen tukemiseen. Ei tällaistakaan pidä sietää, vaan tässäkin tarvitaan johdonmukaisuutta. Sitten energian hinnasta. Uskon, että olisi liian simppeliä sanoa, että tuo taikka tuo syy tai ener- uusiut energiat tai energian tuonti, fossiilisen energian tuonti vaikuttaa energian hintoihin. Kyse on myöskin kansallisista toimista ja veroista. Nämäkin vaikuttavat energian hintaan. Ja jotkut sanovat, että kenties jos paremmin ymmärtäisivät kansallisella tasolla energian hinnan muodostusta, mikäli tilanne olisi avoimempi. Tässä ei kannata olla dogmaattinen, vaan pikemminkin realistinen. Täytyy tietää, mistä hinta muodostuu. Lisäksi todellakin avoimuutta tarvitaan hinnan muodostukseen. Täytyy tietää, mistä hinta muodostuu. Ja uskoakseni, että uskon, että yritysten ja kansalaisten kannalta juuri avoimuus tässä kysymyksessä olisi tärkeää. Oleva totta, että tutkimuksen, tuotekehykseen ja innovaatioihin täytyy satsata enemmän, koska tämä mahdollistaa sen, että yrityksemme pystyvät toimimaan kilpailukykyisemmin ja myöskin energiamarkkinat toimisivat paremmin. Yhteistyötäkin tarvitaan, Rouva Estrella tähän viittasi. Totta kai meidän täytyy peräänkuuluttaa toimia Euroopankin tasolla tässä suhteessa. Mutta emme voi hyväksyä sitä, että yksi jäsenvaltio päättää ryhtyä sooloilemaan esimerkiksi yksipuolisesti päättää luopua ydinenergiasta ilman, että ilmoittaa tästä naapurimaille. Ei tällaista ydinvoimapolitiikkaa voi harjoittaa ilman, että naapurimaat tästä tietävät, koska tämä vaikuttaa eurooppalaisiin energiamarkkinoihin ja tämä edellyttää sitä, että me tiedotamme asioista toisillemme. Yhteistyö ja tiedottaminen jäsenvaltioiden kesken on tarpeellista. Tietysti meillä täytyy olla kokonainen joukko välineitä, kuten Zimanskikin totesi. Tätä varten me tarvitsemme laajemman energiapaletin. Teknologiaa tarvitaan, teknologiaa täytyy kehittää ja pääomaa tarvitaan, jotta tavoitteisiin päästään. Meidän täytyy todellakin peräänkuuluttaa sitä, että kolme sitovaa tavoitetta asetetaan ja luodaan kunnolliset puitekehykset, koska meidän täytyy ottaa nyt opiksemme ilmastopaketista, joka tällä hetkellä meillä on käytössämme. Sen kokemukset täytyy hyödyntää. Meidän täytyy olla realistisia ja tämä on se kenties yksi, se yksi ainoa oppi, joka tästä kaikesta on voitu nyt ottaa onkeen. Minä tuon vorei. No niin, keskustelu on päättynyt. En haluaisi nyt avata sitä uudelleen. Seberg. No juuri tähän liittyen puheenjohtaja. Minulla lukee papereissani kello 12.30. Minun kelloni on nyt äh, 11.20. Ah, Due Minä sanoin aluksi, että meillä on kaksi tuntia keskusteluun. Muistitin aluksi, että kaksi tuntia. Epämielusti teitä vastusta, rouva puheenjohtaja, mutta tämä on tärkeä keskustelu yhdessä meidän ja Itren kanssa ja olisin kyllä toivonut, että aika olisi ollut. Se on prima. Olisi ollut mukavaa, jos olisit olette pyytäneet puheenvuoroa ennen komissiota, ennen keskustelun päättymistä. Niin, en halunnut häiritä keskustelua, mutta ensimmäistä meillä on siis keskustelu. Täysistunnossa tämä hyväksytään helmikuussa. Miksi komissio ei odota sitä, että me olemme saaneet työmme valmiiksi, vai eikö komissiota kiinnosta se, mitä me täällä parlamentissa touhuamme? Komissio. Komissio Komissiolle esitettiin kysymys, kuka vastaa. No, Eurooppa-neuvosto toukokuussa pyysi komissiota tekemään asiakirjan tämän vuoden loppuun mennessä maaliskuun huippukokousta äh, varten. Äh, komissio voi olla vähän joustava ja äh, antaa tämän asiakirjan tammikuussa, mutta paljon joustavampi emme voi olla, koska meillä on Euroopan neuvosto maaliskuussa mutta komission jäsenet ovat valmiita kuuntelemaan. Ja ensimmäinen askel on jo tämä keskustelu ja äänestykset, jotka järjestetään tammikuun alussa. Ja jos jossain vaiheessa tammikuussa julkaisemme kertomuksemme, niin kyllä parlamentin mietintö voidaan siinä aika hyvin ottaa huomioon. Kollega Tämä kollegan puheenvuoro oli mielenkiintoinen ja voisimme pyytää komission jäsentä myös odottamaan meitä, koska kerran aikaa on. Sitten muistutan. Ah, kollega Grote. Kiitos. Tämä oli mielestäni oikein hyvä keskustelu ja niin voisiko komissio ottaa huomioon tai voisi, olisiko voinut, kyllä varmaan pitäisi ja kyllä varmaan ottaakin. Mehän olemme kuitenkin lainsäätäjä, ilman meitä komissio ei saa yhtään mitään läpi, joten ehkä kannattaa ottaa meidänkin kantamme huomioon. Me käytämme tähän tarpeellisen ajan tähän omaan työhömme, koska asia on meille äärimmäisen tärkeä. Oikean suuntaan tässä ollaan menossa Yksityiskohdista sovimme myöhemmin. Ilmastonmuutospolitiikka tulee toimijamme määräämään täällä pitkälti jatkossakin. Ja koko tämä talouspuoli, jos nyt katsotaan äh, kokonaisvaltaisesti asiaa, niin kaipaa kyllä lisävalaistusta. Äh, mielestäni täällä ei vielä rahoitus äh, teollisuudesta ole otettu sanaakaan oikeastaan esiin. Eli mitä kaikkea tämä kokonaistaloudellisesti maksaa ja mitä maksaa se, jos emme toimi. Joten nyt me pyrimme herättelemään jäsenvaltioita tällä omalla mietinnöllämme. Kaikki jäsenvaltiot eivät välttämättä ole täysin vielä ymmärtäneet, että ensimmäinen 12.2009 alkaen olemme me olleet energiapolitiikasta vastuussa. Energiasekoituksesta päätetään jäsenvaltioissa, mutta harmonisointia tarvitaan enemmän. Eh, kaikki vähän pelailevat omia pelejään eh, ja no, asiat on kyllä synkronisoitava, harmonisoitava entistä paremmin ja sitten varmasti voimme kaikki sisämarkkinoiden myönteiset eh, vaikutukset saada täysin käyttöön niin, että taloutemme saadaan jälleen mallilleen. Ja toimitaan samalla ekologisesti vastuullisesti. Tämä oli todella mukavaa yhdessä ITRE kollegojen kanssa. Tämä kyllä tähän voisi tottua. Mm, ei meidän tarvitse olla napit vastakkain. Yhteistyömme toimii erinomaisesti ja toivon, että kaikki ovat sitten loppujen lopuksi kompromissihalukkaita, että saadaan hyvä lopputulos. Kiitos. Kiitoksia kollega Grote. Me voisimme ratkaista etukäteen kaikki ne ongelmat, joita sitten yritämme ratkoa eh, myöhemmin. Muistutan siitä, että tarkistusten jäten määräaika on tiistaina 12. Eh, marraskuuta kello 18 ja ehm, ei, tämä järjestelmä on käytössä tarkistusten jättämiseksi ja allekirjoituksen lähetettävä faksilla sihteeristölle. Muistutan kaikkia kollegoita siitä, että seuraava yhteiskokous, Envi ja Itran yhteiskokous, on toinen joulukuuta. Kiitoksia kaikille yhteistyöstä ja hyvää päivän jatkoa.